Okay, colleagues, good, af- good afternoon. No niin, kollegat, oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa tämän iltapäivän valiokuntakokoukseen. Meillä on erittäin täysi esityslista ja paljon puhujia ja aiheita, mutta haluaisin nyt lisätä yhden kohdan esityslistalle. Ja tämä liittyy raportointiin New Yorkin matkasta. Siellä olivat esittelijät mukana ja tämä on siis tämän iltapäivän viimeinen kohta esityslistalla kertomus tästä kyseisestä matkasta. Ja haluaisin myöskin sanoa, että äänestys lausuntoluonnoksesta Välimeren alueella liittyen maahanmuuttoon. Sitä ei pidetä siis huomenna, vaan 10. marraskuutta. Ja tässä nyt on tarkoitus luonnostella kompromisseja, koska live-valiokunta on myöskin hiukan aikataulun muuttanut, niin meillä on nyt hiukan enemmän aikaa. Meillä on kuusi tarkistusta, kuuden kohdan lausunto, että meidän täytyy varmistaa, että viesti on selkeä ja tarvitaan hiukan enemmän aikaa tuon viestin selventämiseen. Ja sitten viimeinen kohta tänä päivänä esityslistalla on Envin ja Agrin yhteinen kokous joka tapahtuu siis tänään PSH-rakennuksessa 3050 salissa. Ei, siis anteeksi, tämä oli siis huomenna, sanoi puheenjohtaja, eli viimeinen esityslistan kohta huomenna. Eli käymme läpi kaikki esityslistan kohdat ennen kuin siirrymme tähän kyseiseen yhteiseen kokoukseen. Joten viimeinen esityslistan kohta kyselyt, kysymykset komissiolle, niin kaikki nämä ennen siis tätä huomista yhteiskokousta. Eli voimmeko hyväksyä nyt tämän esityslistan näin muutettuna? Paljon kiitoksia. Ja sitten muutama ilmoitus. Ensimmäinen on se, että nyt torstaina 9.10.30 on yhteinen kokous AFET-valiokunnan kanssa, jonka tarkoituksena on ottaa Saharov-palkinnon viimeiset ehdokkaat esille, ja tämä on siis 5G3. Ja sitten ensi viikon maanantaina pidetään valiokunnan ylimääräinen kokous. Siellä on komission jäsen Nimitsa, joka tulee esittelemään uuden vihreän paperin postkotonu-sopimuksesta – komissio hyväksyy tämän ja se sitten esitellään siis kello 15.30 ensi maanantaina. Ja seuraavien päivien aikana sitten saatte lisätietoa ja voitte kirjata nämä ylös äh, kalenteriin. Sitten äh, kohta kolme, äh, syyskuun kolmannen pöytäkirjan hyväksyminen, jos on jotakin sanomista näihin, niin kertokaa sihteeristölle ennen kokouksen päättymistä. Jos mitään ei ilmoiteta, niin sitten nämä tu- tuomitaan hyvä- hyväksytyiksi. No sitten myöskin siellä teidän papereissanne kohta neljä. Siellä teillä on koordinaattorien päätösten ja suositusten hyväksyminen 22. syyskuusta pidetystä kokouksesta. Jos on jotakin huomautettavaa, niin ilmoittakaa sihteeristölle. Mikäli ei, niin pöytäkirja sitten hyväksytään. Sitten kohta kuusi komission ilmoitukset. Meillä on uusi kollega äh, Euroopan komissiosta, herra Vincent Grimaud. Hän on uusi linkkimme parlamentin ja komission välillä. Ja Hojana Public on myöskin tänään paikalla täällä, joten komissio, onko teillä sanottavaa. Um, paljon kiitoksia, hyvää iltapäivää ja paljon kiitoksia siitä, että kutsutte minut tänne. Olen DEFCO-yksikön parlamenttisuhteiden johtaja ja hyvin mielelläni käsittelen näitä asioita. Tämän päivän ilmoitusasia liittyy viime viikon komission hyväksyntään, joka käsitteli yhteistekstiä. tekstiä komission ja korkean edustajan yhteistekstiä Euroopan unionin ja AKP-maiden kanssa. Tämä on ensimmäinen virallinen askel tässä prosessissa ja tarkoituksena ei ole nyt vasta antaa vielä kantaa. Tämä on hyvin varhainen vaihe. Tarkoitus on avata hyvin laaja kuulemisprosessi. Haluamme kestellä monia ulottuvuuksia ja olen varma, että komission jäsen Nimitsä ensi viikolla yksityiskohtaisemmin esittelee tämän asiakirjan ja me tulemme käymään hedelmällistä keskustelua valiokunnan jälkeen kanssa tämän asian jälkeen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tärkeä kokous ja oikein paljon tervetuloa tähän valikuntaan ja varmasti näette, näemme teitä tulevaisuudessa enemmän täällä. Nyt sitten kohta kuusi. Kyseessä on lasten koulutus hätätilanteissa. Kuten tiedätte, ennen kesää me päätimme laatia suullisen kysymyksen komissiolle lasten kouluttamisesta hätätilanteissa. Ja me äänestämme tästä suullisesta kysymyksestä ja päätöslauselmasta kokouksessamme marraskuun kymmenentenä. Me olemme keskustelleet täällä usein lapsiin liittyvistä ongelmista pakolais, pakolaisuustilanteissa – ja seuraavassa kohdassa puhumme Turkin missiostamme, jossa minä ja kollegat näimme haasteet, joita lapsilla on eri pakolaisleireillä ja koulutuksen puute ja niin päin. Ja siellä oli kaksikymppinen mies, somalialainen pakolainen, joka oli 11 vuotta pakolaisleirillä ja hän, hän ei silloin ollut ollenkaan koulussa, joten tämä on todellakin melkoinen ilmiö ja ihmiset lähtevät maihin ja jos heiltä kysytään, että miksi, niin he vastaavat, että yksi ongelma on juuri tuo koulutuksen saaminen lapsille. 65 miljoonaa lasta asuu tällaisissa tilanteissa ja 37 miljoonaa alakoululaista ei saa minkäännäköistä koululaista. Joten yksi asioista, jota me teemme budjetissa, oli se, että pyrimme saamaan lisää määrärahoja Euroopan unionin koulutusmäärärahoihin nimenomaan hätätilanteessa olevin, oleville lapsille ja koska nyt budjetissa vain 2 prosenttia on tarkoitettu tähän ja haluaisimme kasvattaa tuota prosenttiosuutta, tarvitsemme muutoksia. Mutta on hyödyllistä tässä yhteydessä käydä keskustelua asiantuntijoiden kanssa sekä komissiosta ja kansalaisjärjestöistä ja YKsta, jotka ovat mukana lasten kouluttamisesta hätätilanteissa. Meillä on hyvin paljon puhujia. Meillä on Noala Skinner. Hän on UNICEFin johtaja Brysselin toimistosta Maria Lensu, joka on ekopääosastolta ja on vastuussa kansainvälisestä humanitaarisesta lainsäädännöstä ja lastensuojelusta konfliktitilanteissa. Meillä on Veronik eh, Lorenzo, eh, Rova Strickland World Visionista. Ja pyytäisin, että kaikki käyttäisivät noin 10 minuutin puheenvuoron ja sitten kollegat saavat puheenvuoron. Aloitamme nyt Noala Skinnerin kanssa Unicefista. Ja kun olimme Turkissa, niin näimme UNICEFin toimintaa äh, siellä paikan päällä ja ne todellakin tekee paljon työtä saadakseen lapset kouluun siellä. Noala, olkaa hyvä. Ähm. Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja hyvää iltapäivää arvon kollegat. Minulla on todellakin ilo ja kunnia olla täällä vasta minut nimettiin tähän yhteyshenkilöksi. Olen toiminut Ruandassa, Montenegrossakin, mutta Aina olen sisimmältäni, pohjimmiltäni ollut koulutusalan ihminen ja ensimmäinen kenttätyötehtäväni alkoi 15 vuotta sitten. Toimin Kosovossa koulutusvastaavana sodan jälkeen. Teimme viranomaistahojen kanssa yhteistyötä pyrkimyksenä luoda uusi koulutusjärjestelmä sodan jälkeisenä aikana. Kävin myöskin Haitissa maanjäristyksen jälkeen tukeakseni koulutusjärjestelmän kehittämistä ja voin sanoa kyllä, että kyse on henkeä pelastavasta toiminnasta silloin, kun hätätilanteessa tarjotaan koulutuspalveluita myöskin konfliktialueilla koulutuksen kautta ihmisten henkiä voidaan pelastaa. Se on fakta. Tämä on siis lähellä sydäntäni oleva aihe ja olen iloinen, että saan olla täällä tänään vieraananne. Rova puheenjohtaja, mainitsitte jo joitakin lukuja. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin lapset, 6-11-vuotiaat lapset, niin 59 miljoonaa lasta on vailla koulutusta. Sen lisäksi vielä 65 miljoonaa, joilla ei ole oikeutta koulutukseen, eli alle 15-vuotiaasta Tämä on melkoinen luku, mutta 43 prosenttia kaikista näistä lapsista ovat kotoisin maista, joissa vallitsee humanitaarinen kriisi. Nuoret naiset konfliktialueella ja noin 90 prosenttia heistä eivät pääse yläkouluun ja 46 miljoonaa lasta on joutunut konfliktin kohteeksi ja 25,8 miljoonaa näistä lapsista, jotka ovat kouluiässä ja viimeisimpiä tietojen mukaan 15 miljoonaa lasta näillä alueilla ovat vailla koulutusta. Eli koulutus on tässä kuilun partaalla. Syyriassa miljoonat ovat vailla koulua. Monet koulut ovat sulkeneet, 3,1 miljoonaa sudanilaista lasta ovat vailla koulutusta ja minä voisin esittää teille vaikka kuinka paljon kauheita lukuja. Tässä on menet, olemme menettämässä yhden kokonaisen sukupolven kriisien takia. Me tarvitsemme maailmanlaajuista solidaarisuutta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hätätilanteessa on tarpeen todellakin puuttua tilanteeseen pelastaa maita, lapsia ja ihmisiä sekä fyysisesti että psyykkisesti tällä on keskeinen merkitys. Koulutuksen avulla voidaan saada jonkinlaista tavanomaisuutta, arkipäiväisyyttä aikaan. Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen ja meidän pitää pyrkiä siihen jatkuvasti innovoivin keinoin. Koulusta, koulu tai turvallinen opiskelupaikka tarjoavat mahdollisuuksia myöskin ravitsemukseen, peseytymiseen, terveydenhoitoon. Koulutuksen kautta saadaan koulutus, tietotaitoa ja vastustuskykyä nuorten keskuudessa ja heidän yhteisöissään aikaiseksi. Koulutukseen on viime vuosien aikana panostettu vähemmän, mutta juuri hätäalueilla ja hätätilanteissa tämä määrä on kuitenkin ollut kasvussa, mutta me tarvitsemme paljon paljon rahaa, jotta me todellakin voimme tarjota kaikille koulutusta erityisesti kriisiaikoina ja hätäaikoina. Me tarvitsemme uusia innovoivia lähestymistapoja. Euroopan komissio on tietoinen siitä, että koulutusta hätätilanteessa on korostettava ja myöskin kriisitilanteessa ne on tehtävä. Ja me olemme tyytyväisiä siinä, että humanitaarista budjettia, sitä ohjataan yhä enenevässä määrin rahoja koulutukseen. Ja olemme tyytyväisiä myöskin rahaston perustamiseen ja ensimmäisessä vaiheessa juuri UNICEFin kautta rahoja on ohjattu Turkiin ja te viittasitte jo siihen, mitä Turkissa tehdään, niin me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että te panostatte siihen ja vaaditte, että tätä rahasummaa kasvatetaan entisestään. UNICEFilla on hyvä yhteys ja tietotaitoa palveluiden parantamiseksi kriisin aikana ja sen jälkeen. Me arvioimme tarkkaan, mitä tarvitaan sekä epävirallisen että virallisen opetuksen aikana. Lapset kärsivät kaikista eniten, joten jos me investoimme koulutukseen, niin silloin investoimme lapsiin ja samalla investoimme myöskin tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia, että piditte aikarajasta kiinni ja annoitte meille hyvän yleiskatsauksen Ongelma laajuudesta, sehän on valtaisa. Ja tämä on myöskin hyvin monimutkainen, kun olimme Turkissa, niin tässä oli paljon kysymyksiä, että seuraavatko lapset syyrialaista opetussuunnitelmaa. Ja sitten on lapsia, jotka ovat olleet Turkissa kolme vuotta. Pitäisikö heidän seurata sitten turkkilaista opetussuunnitelmaa? Toisten mielestä kyllä. Eli tämä on hyvin monimutkainen asia ja tässä voimme hiukan selvittää, että miten nämä asiat toimivat. No niin, seuraava puhujamme on Maria Lensu. Hän on ekopääosastolta. pääosastolta Hän on vastuussa lastensuojelusta mm, sotilaisissa konflikteissa. Ja nyt mm, olemme törmänneet tähän rahoitusongelmaan hyvin monta kertaa, mm, kun olemme puhuneet humanitaarisesta avusta, koska tässä ei ole mitään tällaista pitkän aikavälin näkymiä, mutta haluaisimme, no te teette yhteistyötä ja, ja tässä on tällaisia teknisiä ongelmia rahoituksen liittyen ja uskomme, että ne voidaan ratkaista. Mutta nyt annan puheenvuoron siis Rova Lensulle. Madam Chair, and thank Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia mahdollisuudesta keskustella tästä hyvin tärkeästä aiheesta tänään. Kyllä todellakin pyrin vastaamaan kysymyksiinne yhdessä kollegani kanssa. Saanko ensimmäisen dian? Vaikka koulutus on perusoikeus lapsille, kaikkialla ja kaikissa tilanteissa se usein unohdetaan hätätilanteissa ja huolimatta UNICEFin antavista huolestuttavista luvuista alle 2 prosenttia humanitaarisesta apubudjetista maailmanlaajuisesti menee lasten koulutukseen. Ja kuten UNICEF selkeästi toi esiin, koulutus on äärimmäisen tärkeää, että lapset voisivat rakentaa tulevaisuuttaan. Nykyinen maahanmuuttokriisi Euroopassa myöskin tuo selkeästi esiin, että monet lapset pakenevat eivät vain saadakseen suojaa ja ruokaa, mutta myöskin päästäkseen koulutuksen piiriin. En mene yksityiskohtiin. Ne ovat näissä PowerPoint-kalvoissa selkeästi esillä ja UNICEF toinen esiin. Sitoutuminen tällä sektorilla on kasvanut Nobelin rauhanpalkinnon jälkeen vuonna 2012. Tarkoitus on taata lasten oikeuskoulutuksen konfliktialueelle. Tämä on niin kutsuttu YK on rauhan aloite. Vuodesta 2012 tämä aloite on kasvanut suuruudeltaan vuosittain ja yli 23 miljardia euroa on suunnattu siihen tämän vuoden loppuun mennessä 1,5 miljoonaa lasta 26 maassa ympäri maailman on ollut ohjelman piirissä. Vuonna 2015 16 projektia äh, sai rahoitusta ja me päätimme myöskin lisätä miljoona euroa Ebolasta kärsivien lasten koulutukseen, koska miljoonat lapset jäivät äh, koulutuksesta paitsi Ebola-epidemian puhjettua. Äh, Tämä on Pelastakaa lapset ja UNICEFin yhteishanke. Nykyinen maahanmuuttokriisi muuttuu yhä selkeämmäksi ja selkeämmäksi ja sen myötä on selvää, että meidän täytyy tukea kriisitilanteissa koulutusta vielä enemmän. Siksi komission jäsen Stylianides on kertonut, että hänellä on tarkoitus kasvattaa koulutustukia kriisialueilla. Tarkoituksena on saavuttaa globaali tavoite ja omistaa 4 prosenttia Euroopan unionin humanitaarista budjetista kriisialueiden koulutukseen hänen kautensa aikana. Hän on aloittanut Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden kanssa neuvottelut tämän lisärahoituksen saamiseksi ja me myöskin tervehdimme ilolla sitä, että SND-ryhmä ja muut poliittiset ryhmät ovat vedonneet sen puolesta, että 26 miljoonaa lisäeuro saataisiin koulutukseen hätäalueella vuonna 2016. Sitten seuraava dia. Tästä huolimatta koulutus on jaettu vastuualue Euroopan unionissa. Se vaatii, kuten mainittua, pitkän aikavälin näkökulman. Humanitaarinen apu ei voi yksin kattaa tätä pitkää aikaväliä. Siksi kehitysvaroja on myöskin saatu liikkeelle, jotta voisimme tukea koulutusta tässä Desko pääosaston kollegat tulevat puhumaan näistä asioista yksityiskohtaisemmin, mutta muutama esimerkki. Me teemme jo hyvin läheistä yhteistyötä kehitysyhteistyökollegoiden kanssa sisäisesti, jotta voisimme parantaa tätä NEAR-ulottuvuutta. Esimerkiksi meillä on Ekon, Defcon ja Nearin yhteinen toimi, me keskustelemme toimista kuten täällä tänään ja meillä on myöskin Ikonen Defcon äm, valtuuskunta Oslon äm, huippukokouksessa tänä kesänä vierailut komission jäsenen johdolla ja meillä on myöskin monia esimerkkiä, että Ekon tuen jälkeen eräät hankkeet ovat saaneet kehitysyhteistyövälineistä rahoitusta esimerkiksi UNICEFin projekti Turkissa saivat rahoitusta vuonna 2014 syyrialaisille pakolaisille pakolaisleireihin ja nyt tämä projekti on EU Madad rahaston rahoituksen piirissä. Meillä on myöskin Myanmarissa samantyyppinen projekti, joka sai vuonna 2013 EU-rauha-hankkeesta rahoitusta. Tarkoituksena oli pakolaisleirin lapsia Rakhainin osavaltiossa tukea ja ADP-leireillä. Tarkoituksena on myöskin kouluttaa esimerkiksi opettajia. Tämä hanke on saanut kehitysrahoitusta Euroopan unionin kaksi miljoonaa euroa vuosille 2015-2017. Meidän täytyy ottaa oppia näistä menestystarinoista, että voisimme nähdä, kuinka voimme vahvistaa näitä yhteyksiä. Me olemme tehneet jo yhteistyötä Defcon ja Ekon välillä yhteistyö jatkuu, me rakennamme kapasiteettia ja mm, EK esimerkiksi ja osallistuu DEFCON järjestelmään vuotuisen koulutusseminaariin, jossa tarkastellaan koulutuksen painopisteitä ja sitä, kuinka näitä yhteyksiä voitaisiin vahvistaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi heti DEFCO-pääosastoa. Ja Lorenzo, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja me olemme myös erittäin iloisia, että voimme käsitellä tätä asiaa, joka on tuossa koulutustyössämme erittäin tärkeä ensisijainen asia. Ja haluaisin ehkä tässä aluksi sanoa, että ehkäpä päätöslauselman otsikko, sen ei tulisi olla ainoastaan koulutushätätilanteissa, vaan hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä, koska todellisuus on se, että näistä hätätilanteista monissa kohdin tulee ikään kuin kroonisia tilanteita ja meillä on koko joukko tapauksia, missä olemme olleet leireissä tukemassa pakolaisia 10-15, joskus jopa 20 vuotta, joten meidän näkökulmastamme tämä on todellakin jaettu vastuu kehitysavun ja humanitaaristen toimijoiden välillä. Niin kuin tässä kollegani jo mainitsivat, niin yksi ehkäpä kaikkein keskeisimmistä asioista on se, miten voisimme vähentää tätä eroa humanitaarisen avun ja kehityksen välillä, koska on esimerkiksi sellaisia pakolaisia, jotka ovat olleet pitkään leireillä. He ovat edelleen pakolaisia, heillä on edelleen samanlaiset tarpeet ja elinolot tärkein käytännön ongelma nykyään on se, että miten eri välineet otetaan käyttöön, jotta saadaan tämä saadaan ikään kuin hyvin asiat eteenpäin ilman, että tehdään hallaa asioille. Minulla on muutama dia, jotka niin, nämä osoittavat teille, mitä me teemme koulutuksessa, Ja tässä on tarkoitus antaa teille näkemys myöskin luvuista ja millaisia investoinnit ovat tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla. Ja sitten tässä on myöskin muutama dia mekanismeista, koska niidenkin kanssa meillä on tehtävää yön koulutus 2014-2020 on merkittävää. Kun ajatellaan SDG nelosta ja sitten tässä seuraavassa diassa nähdään lukuja. Kaiken kaikkiaan luvut ovat korkeampia kuin aikaisemman monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla, vaikka rahoitusosuus onkin globaalisti vähentynyt, me olemme kasvattaneet kuitenkin rahoitusosuutta. Ja totta kai tässä korkeampi koulutus ei välttämättä heti ole relevanttia, vaan tässä nimenomaan nuo kahdenväliset ohjelmat ovat tärkeitä, joita äh, rahoitetaan temaattisesta budjettikohdasta ja sitten nuo paikalliset budjettikohdat. No tässä seuraavassa äh, diassa te näette maantieteellisen myöntämisen meillä on 39 maata, joissa koulutus on keskiössä 50 prosenttia, eli puolet näistä on hyvin hankalassa tilanteessa. Eli tuo kahdenvälinen budjetti on 2,7 miljardia ja 60 prosenttia tästä menee noille hankalimmassa tilanteessa oleville maille olen ottanut tämän korkeakoulun kokonaan pois. Eli tässä puhutaan todellakin peruskoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta. No samankaltaisia lukuja. Tässä on siis, nämä on jaettu Afrikan ja Aasian kesken. 25 prosenttia koulutuksesta menee näihin kahden välisiin ohjelmiin ja 15 prosenttia, seuraava dia, menee tuohon globaaliin kumppanuus, koulutuskumppanuuteen. GPE ja ne teistä, jotka eivät tunne tätä, eli näitä sektorikohtaisia suunnitelmia ja täytäntöönpanoa, niin viimeisten vuosien aikana varojen myöntäminen konfliktialueelle on enemmän kuin kaksinkertaistunut 21-49 prosenttiin. Tämä ei ole mikään vapaaehtoinen muutos, vaan tämä on seurausta siitä, että kriisejä on entistä enemmän ja niihin liittyviä asioita. Tässä on rahoitettu yli miljardi dollaria näille konfliktialueille. Jos nyt puhutaan, puhutaan kuntouttamisesta ja kehittämisestä, niin tämä on jaettu vastuu, niin kuin totesin. Ja tässä Piru piilee täytäntöönpanoon yksityiskohdissa ja siinä, miten tämä käytännössä vaikuttaa kentällä me olemme tässä puhuneet oikeastaan neljästä mekanismista, jossa tämä toimii, mutta kaikissa tapauksissa ehkä tärkein asia on konteksti kohtaisesta suunnittelusta. Eli ei ole olemassa mitään kaiken kattavia ratkaisuja maille, kaikille maille, vaan täytyy keskittyä yksittäisiin ma- maihin ja asiat toimivat parhaiten silloin, kun meillä on erilaisia valtuuskuntia ja ekovirastoja, jotka tekevät yhteistyötä yhdessä alusta lähtien. Ja tämä on nyt tuo seuraava dia, jotta voidaan määritellä, millaisiin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä. Ja parasta on käyttää ja täydentää muita. Eko voi tulla nopeasti mukaan. Se voi 12-18 kuukauden ajaksi lähteä mukaan. Ja me voimme ottaa rahoitus, rahoituksen käyttöön tämän jälkeen. Meillä on eh, erinomaisia esimerkkejä tästä, mutta todellisuus on se, että tämä on ollut ad hoc tyyppistä. Se on pohjautunut eri ihmisten toimintaan ja tämän pitäisi olla hiukan systemaattisempaa äh, Ekon ja Defkon välillä tämän toiminnan. Äh, Siellä mainitsen tässä pari muuta mekanismia, seuraava dia. Ja haluaisin sanoa, että meillä on melko hyviä esimerkkejä paikan päältä. Me ole, emme ole kovinkaan hyviä dokumentoimaan niitä. Ehkäpä sitäkin tulisi tehdä enemmän Meillä on Aasia-ohjelmasta tällainen "Age to Uprooted People-ohjelma. Ja annan tässä nyt esimerkin. Me olemme tukeneet Taimaan leirejä, pakolaisleirejä viimeisen 15-20 vuoden aikana. Ja viimeisen viiden vuoden aikana olemme keskittyneet täysin koulutukseen, koska kun ajatellaan mahdollista uudelleen integroitumista Burmaan, on tarkoitus valmistella uutta tai näitä ihmisiä, että he palaisivat takaisin Myanmariin. No sitten toinen esimerkki, meillä on hiukan rajallinen kokemus, kokemus tästä, mutta kyse on näistä trustin rahastoista. Nämä tulevat ekosta ja myöskin muista lähteistä nämä varat. Meillä ei ole olemassa tällaista estettä humanitaarisen avun ja kehityksen välillä. Ja meillä on esimerkiksi tämä MADAD-rahasto ja sitten myöskin tuo hätäapurahasto siirtolaisuudelle ja koulutus tulee olemaan yksi kohta tässä. Ja sitten vielä lopuksi, tässä on kaksi diaa vielä. Tämä on tämä globaali kumppanuus koulutusta varten, ja aivan erityinen mekanismi, jonka tarkoituksena on keskittyä konfliktitilanteisiin, ja siinä voidaan automaattisesti saada 20 prosenttia varoja kriisimaille käyttöön Ja kriisi todellisuudessa tämä on erittäin hyvä väline, koska se on nopea ja helppo. Ja sitä on käytetty Etelä-Sudanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Ongelma on siinä, että kun maksut olivat noin 30-50 miljoonaa dollaria, niin 20 prosenttia on melko rajattu raha, mutta tämän kaltaiset välineet ovat sellaiset, että niitä voitaisiin kehittää. Ja sitten vielä lopuksi asiasta, joka on tuolla päätöslauseman luonnoksessa, eli tämä yhteinen foorumi koulutukseen liittyen. Tämä on tällainen monen lahjoittajan aloite. Tarkoituksena on tarkastella, mitkä ovat nämä rahoituskuilut, mikä on ero humanitaarisen ja kehityksen välillä, miten me voimme käsitellä näitä esteitä tällaisen foorumin kautta, joka kuitenkin takaa esimerkiksi jatkuvuuden. Ja ehkä tuollainen rahoitusfoorumi tai humanitaarinen rahasto koulutusta varten voisi tulla kyseeseen. Me osallistumme tekniseen ryhmään, me työstämme tätä ja ensimmäisten tulosten pitäisi tulla vuoden loppuun mennessä humanitaarisen huippukokouksen mennessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Eli tässä puhutaan tuosta kansainvälisestä. Niin, tämä siis vaikuttaa. Tähän tämä tutkimus, jota, joka rahoitetaan nyt, niin se vaikuttaa tuohon komission työhön. Eli siis tämä mistä puhutte, onko se EU-aloite vai YK? On? Eli tässä on paljon tällaisia aloitteita ja olisi mukava tietää, miten ne linkittyvät toisensa. Kun olemme New Yorkissa, me kuulimme yhdestä, joka käynnistettiin siellä. Siellä oli tanskalainen pääministeri, brittipääministeri, hyvin paljon ihmisiä. Eli tässä on nyt se vaara, että on liikaa aloitteita ja myöskin yksityissektori on mukana tässä. En tiedä, miten nämä kaikki pelaavat yhteen, jotta ihmiset näkevät eron näissä. Niin, tiedän, että toimit paikan päällä. Me olemme nyt kuulleet ikään kuin institutionaalisen puolen. Niin millaista sitten siellä paikan päällä se kentällä on? Kerropa, millaista siellä on. Hi, thank you very much, Madam Chair. So, my name is Lucy. Kiitoksia, olen Lucy. Minä edustan täällä kansalaisjärjestöjä. Minä toivon, että voin antaa hiukan tietoa jokapäiväistä elämästä. Minä olen kouluttaja koulutukseltani. Pitkään olen toiminut Pohjois-Irakissa IDP-yhteisön hyväksi koulutusalalla ja myöskin ISISin vallattomilla alueilla. Olen iloinen, että otitte esille tämän, nämä venyneet kriisit, jos katsotaan, kuinka pitkään keskimäärin pakolainen elelee pakolaisleirille, niin se on 17 vuotta, eli koko lapsuus menee siihen, ja meidän täytyy tässä vaiheessa katsoa juuri lapsia ja panostaa heihin. Ne, jotka ovat olleet tätä suunnittelutyötä tekemässä vuosien ajan ja nähneet, miten koulutus vaikuttaa positiiviseen tilanteeseen, ja kun puhun koulutuksesta, niin laadullisesta koulutuksesta puhun aina, ja puhun aina myöskin koulutuksesta ja suojeluvälineistä nimeltä koulutus. Minun mielestäni tämä on asia, jota on korostettava, johon on investoitava jatkuva, jatkossakin. Meidän täytyy vain muistaa, että kuinka monta suurta kriisiä tällä hetkellä maapallolla vallitsee kroonisia kriisejä löytyy ja katastrofeja syntyy. Ja jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin meillä oli vuonna 2013 Filippiinin taifuuni. Ihan hiljattain kävin Naporissa, siellä oli huhtikuussa maanjäristys ja nämä ovat kaikki katastrofeja. Ja sitten Syyria, jo, Syyrian kriisi, joka vaikuttaa Irakin, Libanoniin ja myöskin Eurooppaan ja sitten Etelä-Sudanin tilanne ja Keski- Afrikan tasavallan kriisi, joten kaikkialla on kriisipesäkkeitä. Lapsilla on oikeus koulutukseen, mutta me emme kykene tarjoamaan heille niitä varoja, joiden avulla koulutusta voitaisiin näille lapsille tarjota. Ja kyse on monimutkaisesta asiasta. On olemassa kielimuureja, opinto-ohjelmaongelmia, mutta meidän täytyy vain saada myöskin lapset rohkaistua koulun käyntiin. Tässä lasten ääniä ikään kuin kuulematta World Vision on tehnyt paljon työtä UNICEFin kanssa. Me olemme yrittäneet saada myöskin lapsen äänen kuuluviin ja yli 6000 lasta on tunnistuttu keskeisimmäksi investointikohteeksi ja suojelun kohteiksi riippumatta siitä, minkälaisten ongelmien kes keskuudessa heidän maansa kamppailevat ja on erittäin tärkeää, että me todellakin huomioimme, mitä lapsilla on sanottavanaan, mitä yhteisöt ja lapset kaipaavat. Samanlaisia viestejä on saatu myöskin Euroopasta. Meillä on olemassa kertomus, joka on kyllä mielenkiintoista luettavaa. Siellä on lukuja Etiopista ja myöskin Sudanista. Ja selkein viesti oli se, että yhteisöt ja lapset ovat ne, joihin täytyy investoida suurin osa vanhemmista ovat sanoneet, että koulutusta kaivataan kipeästi yhtä lailla kuin asumuksia, terveyttä ja majapaikkoja. Ruoka ei riitä, ruoka ei yksinään riitä, jos ei koulutusta ole tarjolla. Eli niin kauan kun kriisi on päällä, niin tukea on annettava. Mielestäni on erittäin tärkeää, että me todellakin kuuntelemme ihmisiä ja juuri lapsiakin ja huomioimme sen jokapäiväisessä työssämme. Pohjois-Irakissa World Vision tarjoaa integroitua lähestymistapaa sekä yhteis, itse yhteiskunnassa että myöskin leireillä – me olemme olleet yhteydessä niihin, jotka ovat aina korostaneet sitä, että jos kouluun eivät pääse, niin he joutuvat aikaisin naimakauppojen uhreiksi. Ja me tiedämme, että minkälaista hyötyä yhteiskunnalle on, jos tytöt ja lapset ylipäätään voivat saada koulutusta osakseen. Se johtaa loppupeleissä myöskin rauhan, joten koulutuksella on kerrannaisvaikutuksia. Tämä kannattaa pitää mielessä. Ja mitä tulee sitten näyttöön, niin meidän kannattaa muistaa, että meidän täytyy vain osoittaa, miten tärkeästä työstämme on. On olemassa paljon tietoa, mutta sitä ei ole kirjattu mihinkään, ja minä jokapäiväisessä työssä kouluttajana näen tämän faktatiedon, mutta meidän täytyy vain dokumentoida päivän tapahtumat ja millä tavalla se vaikuttaa lapsiin ja yhteisöihin, joissa he elävät. Kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta katsottuna on tärkeää sanoa, että on hienoa, että komissaari on sitoutunut tähän rahoituksen lisäämiseen, eli että päästäisiin 4 prosentin tavoitteeseen hätätilan rahoituksen osalta. Ja yhtä lailla tärkeää on, että tämä on minimitaso. Me toivomme, että saadaan aikaiseksi monivuotisia joustavia järjestelmiä, monen vuoden tukijärjestelmiä aikaiseksi. Minä ja monet muut joutuvat taistelemaan sen faktan kanssa, että vuoden tukihankkeet eivät riitä. Me joudumme tekemään hartiavoimin töitä, jotta ohjelmat jatkuvat vuodesta toiseen. Me tietenkin tiedämme, miten kipästi lapset, lapset kaipaavat koulutusta ja me teemme UNICEFin kanssa Pohjois-Irakissa tiivistä yhteistyötä. Me pyrimme varmistamaan, että nämä lapset jossain vaiheessa pääsevät epävirallisesta koulutuksesta viralliseen koulutukseen. Eli että tämä keskeinen merkitys, joka koulutuksella on, niin tunnustetaan. Me joudumme aina vain perustelemaan, miksi koulutus on niin tärkeä asia. Lapset, muun muassa Kenian leireillä, tunnustetaan, se olisi keskeisellä sijalla, eli kun somalit opettajat palaavat sitten Somaliaan, niin tämä heidän saamansa koulutus, sillä on keskeinen merkitys. Me olemme keskittyneet näihin pitkäaikaisiin kriiseihin ja olen Filippiineillä ollut mukana ja olemme myöskin nähneet, miten maanjäristysalueilla katastrofit ovat vaikuttaneet, mutta katastrofi johtaa toiseen, jos ei riittävästi varoja ole tarjolla koulutusta varten. Ja me yritämme vain varmistaa, että että yhteisöt ovat kykenevämpiä suojautumaan erinäisiltä riskeiltä. Erittäin tärkeässä asemassa on se, että mahdollisimman korkealla tasolla korostamme sitä, että jokainen uusi koulu on myöskin turvallinen koulu. Olen nimittäin nähnyt monia tilanteita, mutta onneksi nämä maanjäristykset eivät aina silloin iske, kun lapset ovat koululla, mutta Haitin tilanteessa kyse oli aivan jostain muusta, joten meidän täytyy vain muistaa, että katastrofit ovat aina omanlaatuisia ja meidän täytyy panostaa sitten tähän jälleenrakentamishankkeeseen. Olen tässä jo puhunut hyvin pitkään, joten lopuksi vielä toteaisin, vielä sen verran, että kansalaisjärjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että nyt tätä rajaa yritetään nostaa 4 prosenttiin mm, budjetista ja että saadaan aikaiseksi sellaisia järjestelmiä, jotka antavat muun muassa kansalaisjärjestölle mahdollisuuden saada näissä hauraissa valtioissa tehokkaita järjestelmiä aikaiseksi. Meillä on olemassa yhteyksiä muihinkin järjestöihin ja me yhdessä peräänkuulutamme globaaleja rahoitusjärjestelmiä, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi nopeita joustavia rahoitusjärjestelmiä, joiden avulla sitten saadaan laadukasta koulutusta lapsille ja nuorille tarjottua. Nuorista me ole vielä puhuneet, mutta tämäkin on ala, johon ei ole hirveästi vielä panostettu. Ja lopuksi vielä toteaisin, että koulutukseen investoiminen on todellakin investointitoimintaa eikä mikään pelkkä menoerä. Se tarjoaa suojelua, se pelastaa ihmishenkiä ja antaa lapsille kasvun mahdollisuuden, toipisisen mahdollisuuden ja antaa heille myöskin mahdollisuuden saada omat taitonsa näkyviin myöskin kriisin aikoina. Eli saada aikaiseksi vastustuskykyisiä ja toimintakykyisiä uusi lapsia ja nuoria. Meidän täytyy lähteä siitä, että lapsia suojellaan ja tuetaan, jotta he voivat olosuhteistaan riippumatta kehittää itseään myöskin ja nimenomaan kriisiaikoina. Siitä emme voi joustaa piiruakaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Hienoa, että mainitsit myöskin nuoret 16 plus vuotiaat, koska me olemme tässä Turkissa ja yksi suurimmista ongelmista siellä pakolaisleirillä oli juuri tämä ikäryhmä, koska he menettävät toivon ja haluavat lähteä, haluavat ottaa riskeitä, riskejä, koska heillä on sellainen vaikutelma, että, että heillä ei ole tulevaisuutta ja lähtevät ISISiin. Niin niin eipä tässä nuorille ole kovinkaan paljon tarjottavaa. Eli tässä ole kyse ainoastaan lasten koulutuksesta, vaan siitä, että miten, koska mm, tässä tarjotaan koulutusta, rahaa ja yliopistoille pääsyä ja niin poispäin. Eli tämä on hyvin suurta esimerkiksi minun maassani ja voidaan tarjota paljon enemmän, eh, jotta nämä saavat tulevaisuuden. No niin, kiitoksia oikein paljon. Tämä oli erittäin hieno. Me kuulimme tässä komissiota ja kentällä työskenteleviä. Hienoa, että teette yhteistyötä. Se on hyvin selvää. Eli tämä on tällainen tiimityö. Pyritään löytämään ratkaisuja. Eh, Pysytte myöskin aikarajoissa ja sekin oli hyvä. Eli Erike Guerrero on tässä humanitaarisen avun esittelijä. Hän valmistelee meidän työtämme Istanbulin konferenssiin. Ja tässä hän puhuu, millaisia muutoksia tarvitaan tähän rahoitukseen tulevaisuudessa. Ole hyvä. Gracias a Davor por haber lanzado esta... Paljon kiitoksia, kiitoksia siitä, että tämän kysymyksen olette muotoilleet tämän päätöslausuman luonnoksen, se tekee mahdolliseksi käsitellä koulutusta kriisialueella sekä sota että luonnon katastrofialueella. Molemmat ilmiöt ovat sellaisia, joihin meidän täytyy nopeasti puuttua. Ne ovat melkoisen vaikeita tilanteita ja ne saattavat kestää vuosikausia. Ne saattavat vaikuttaa kokonaisen nuorten sukupolven elämään. En tässä tule puhumaan luvuista, sillä monet puhujat esitelmissään toivat ne jo kyllin hyvin esiin, mutta haluaisin vain tähän viimeiseen osaseen viitata. World Visionin edustajan puheenvuoroon, jossa todettiin, että koulutus on investointi eikä kulu. Itse asiassa taloustieteen Nobelin palkinnon saaja 80-luvulla tunnisti jo sen, että ne maat, jotka eivät kylliksi investoi koulutukseen, vaikuttavat äh, lastensa hyvinvointiin negatiivisella tavalla. Ja tämä vaikuttaa negatiivisella tavalla myöskin maan vaurastumiseen. Jos tämä on totta teollistuneissa maissa, kuinka se ei olisi totta vähemmän kehittyneissä maissa tai ongelma-alueilla? Me olemme joitakin vuosia tehneet töitä ja aina eri tilanteissa tuomme esiin sen, että koulutus on äärimmäisen tärkeä mahdollisuus nuorille. Se tietyllä tavalla määrittelee heidän koko tulevan elämän kaarensa ja myöskin tekee mahdolliseksi luoda sosiaalista nousua, hyvinvointia ja kolmannekseen koulutus on tekijä, joka vähentää epätasa-arvoisuutta ja epätasapainoa yhteiskunnissa. Kun puhumme kriisitilanteista ja kriisialueista, koulutuksella on myöskin hyvin suuri rooli. Se voi toimia välineenä, joka rakentaa rauhaa, jonka avulla voimme välttää lisäkonfliktit. Koulutettu lapsi pakolaisleirillä – humanitaarisen kriisin vallitessa on tekijä, joka tukee rauhaa. Tämä on sellainen elementti, joka vähentää konflikteja. Ja tämän tyyppinen lapsi myös on henkilö, joka vähentää kriisien negatiivisia seurauksia. Esimerkiksi muutama esimerkki. Kouluttujen lasten avulla on ollut mahdollista luoda perheille sellaisia ohje linjoja, jotka ovat vähentäneet puhjenneiden kriisien negatiivisia seurauksia. Aina kun pyrimme ennaltaehkäisemään ja vähentämään riskejä luonnonkatastrofien kohdalla ja niiden aiheutumisessa, koulutus on erittäin tärkeä elementti. Linda mainitsi tilanteen pakolaisleireillä Turkissa. Minä olen vieraillut myöskin Syyrian ja Libanonin pakolaisleireillä kaksi viikkoa sitten. Ja minun kokemukseni oli seuraavanlainen. Olen varma, että kaikki puhujat jakavat tämän tunteen. Lasten vanhemmat näillä leireillä ovat valmiita antamaan osan ruoastaan, mutta he eivät ole valmiita tinkimään lastensa koulutuksesta. Ja tämän lisäksi kaikilla näillä leireillä ratkaisevan tärkeää asia, joka päättää sen, pysyvätkö ihmiset leirillä vai pyrkivätkö he löytämään toisenlaisen tien tilanteesta ulos, vaikka tämä tie olisi paljon vaarallisempi ja uhka siihen henkeään, on lasten tilanne. Lasten tilanne on määrittelevä ratkaiseva tekijä. Jos he kriisialueella alueella ovat tilanteessa, että lapset eivät saa koulutusta eikä heillä ole minkäänlaista tulevaisuutta, vanhemmille on vain järkeenkäypää lähteä pakoon alueelta ja etsiä muunlaisia mahdollisuuksia. Tämä on tärkeä tekijä Välimeren ylittämiseen pyrkivien ihmisten kriisitilanteessa tai muiden rajojen ylittämiseen pyrkivien ihmisten tilanteessa. Ja tämän vuoksi minä tuen tämän suullisen kysymyksen päämäärää ja olen maininnut, että minun ryhmäni kannattaa sitä, että parlamentin talousarviota kasvatettaisiin. Mitä tulee humanitaariseen apuun suunnattuihin osuuksiin? Tämä valiokunta on todennut tämän aikaisemminkin ja minä totean tämän nyt henkilökohtaisestikin Euroopan unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet siihen, että ainakin tämä 4 prosentin kynnys humanitaarisen avun alalla saavutettaisiin. World Visionin edustaja korostikin tätä, mutta tämä pitäisi toteuttaa monivuotoisen rahoituskehyksen suunnittelun aikana. Tämän tyyppinen apu ei koskaan voi olla lyhyt näköistä. Se ei voi olla koskaan vuotuista tukea. Sillä koulutussyklit ovat aina syklejä, jotka normaalioloissa jatkuvat 50 vuoteen ainakin. Siksi haluaisin korostaa sitä ajatusta, että meillä pitäisi olla monivuotuista suunnittelua myöskin koulutukseen suuntautuvan investoinnin osalta. Huomenna me keskustelemme mietinnöstä, joka käsittelee maailman humanitaarista huippukokousta, joka toivottavasti nostaa globaalin humanitaarisen avun tasoa ja teki mahdolliseksi luoda monivuotuista tukea turvatulla tavalla, jotta voisimme tukea ja auttaa ja rakentaa koulutusta. Tässä yhteydessä haluaisin vielä jälleen kerran tuoda esiin sen, että tulevaisuudessa nyt sotaa pakenevat sukupolvet saattavat pelastua seuraavasta sodan kierroksesta koulutuksen kautta. Toisaalta, jos he saavat kylliksi koulutusta, joka perustuu yhteistyöhön ja arvoille, me saatamme välttää sen, että sodat jatkuvat – tai puhkeavat uudelleen samalla tavalla. Kiitoksia. Thank you too. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset Enriikelle ja myöskin muille ryhmille, että äh, tukivat sitä, että tämä aiheutetaan esityslistalle, ei ainoastaan tänne valiokunta, vaan myöskin täysistuntoon suullisen kysymyksen muodossa. Eli tässä on kiinnitetty huomiota koulutuksen tarpeeseen kriisissä, mutta myös, että tukisimme tuon prosenttiosuuden kasvattamista humanitaarisen avun sisällä koulutusta ajatellen ja mielestäni onkin, on myöskin hienoa se, mitä komission jäsen Stilja Niides asiasta sanoi. Ja niin kuin Enrique tässä mainitsi, tässä on myöskin yhteys koulutukseen, kriisitilanteessa ja myöskin maahanmuuttoon, josta nyt Euroopan unionissakin paljon puhutaan. Minulla on tässä joitakin kysymyksiä, hyvin lyhyitä sellaisia niin, että voimme jatkaa ja saada myöskin vastauksia. Ensimmäinen on se, että kuinka paljon tämä kasvattaminen kahdesta 4 prosenttiin vaikuttaa kuinka monta lasta tässä pyritään saavuttamaan. Me olemme saaneet lukuja niistä, jotka eivät käy koulua. Onko jotakin arviota siitä, miten tämä vaikuttaa ja kasvattaisi tätä lukua? Ja sitten toinen liittyy koordinointiin, ja puheenjohtaja myöskin puhui jo tästä. Ehkäpä UNICEFin edustaja voisi vastata tähän, koska on niin paljon aloitteita New Yorkissa esimerkiksi meillä oli tuo globaali bisnesaloite koulutukseen. Ja tähän liittyy myöskin se kysymys, että saavatko apua tarvitsevat todellakin nämä varat vai onko meillä niin paljon aloitteita ja välikäsiä, että emme sitten saavutakaan niitä, jotka tällä tulisi saavuttaa. Eli hiukan enemmän tästä ja myöskin siitä, miten näitä asioita koordinoidaan kansainvälisessä yhteisössä. Ja sitten kolmanneksi, olemmeko tässä riittävän mukaanottavaisia paikan päällä. Tässä esimerkiksi UNICEFin johtajan kokemukset Kosovosta varmasti auttavat, koska heillä oli tällainen epämuodollinen järjestelmä silloin, kun he toimivat Serbian alaisuudessa. Mutta monissa maissa tilanne on varmastikin samankaltainen. Ja puhuin esimerkiksi juuri Syyrian edustajan kanssa. Hän valitteli, että hänen ei edes otettu yhteyttä. Jotkin virastot kyllä ottivat hänen yhteyttä, mutta oli hyvin vaikea täyttää kaikki nämä byrokraattiset kriteerit avun saamiseksi, jotta loppujen lopuksi he luovuttivat. Ja kuitenkin tekevät erittäin hyvää työtä koulutuksen saralla kriisi alueella. Eli voisimmeko hiukan parantaa, parannella tätä? Ja sitten viimeinen asia, eli tämä yhteys koulutuksen ja työpaikkojen välillä. Tämä koskettaa erityisesti nuoria, nuoria aikuisia. Heillä on ehkä jotain koulutusta, mutta miten he voivat nyt ikään kuin täyttää tämän tai saada siitä hyötyä sitten työelämässä tästä koulutuksesta, jos he tietävät, että heillä on jatkoa tälle? Onko meillä jotakin pitkän aikavälin strategioita esimerkiksi heille? Kiitos. Kiitokset. Linda, muchísimas gracias a... Kiitokset Linda. Oikein paljon kiitoksia kollegoille näistä puheenvuoroista ja kiitokset selkeistä kannanotoista ja kiitokset näistä antamistani tiedoista. Yksi Yksi kommentti tärkeään aloitteeseen liittyen. Kysehän ei ole vain ainoastaan tämänhetkisestä tilanteesta, niistä monista monista lapsista, jotka pakenevat sotaa ja ovat joutuneet leireille, eivätkä voi edes nauttia perusoikeuksista. Minä uskon, että yhteinen tekijä tässä on se, että meillä on sama päämäärä – me haluamme, että kehitysavun ja humanitaarisen avun välinen muuri revitään maan tasalle. Mielestäni tärkeänä voidaan pitää myöskin sitä, että paraikaa me etsimme toimintakehitystä SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi Agenda 20 2030 on tärkeä. Meidän täytyy ymmärtää tavoitteiden neljä ja viisi väliset yhteydet, eli korkeatasoinen ja inklusiivinen osallistava opetus, ei ainoastaan peruskoulu, vaan myöhemmässäkin vaiheessa, ja meidän täytyy varmistaa, että rahoitus toimii. Sellainen rahoitus, johon liittyy integroitunut visio. Tässä ei puhuta vain ainoastaan ad hoc koulutustarjonnasta kriisitilanteessa. Yhtä lailla tärkeänä pidän sitä, että kahdesta prosentista päästään neljään prosenttiin humanitaarisesta avusta. Monia aloitteita on toki olemassa, mutta meidän täytyy puuttua tähän rahoitusongelmaan. Mitään globaalia koulutusrahastoa ei ole olemassa – ja kuten New Yorkin huippukokouksessa sanottiin, että aitsia, malariaa ja tuberkuloosia vastaan on olemassa, tai sitä ongelmaa hoidetaan globaalin rahaston, joten koulutusta varten tällainenkin olisi järkevä saada aikaiseksi. Meidän täytyy tehdä asiantuntijoiden, instituutioiden ja hallitusten ja valtioiden päämiesten kanssa yhteistyötä ja myöskin kentällä toimivan väen kanssa. Meillä pitää olla selkeä koulutusvisio, niin kuin kollegat täällä korostetusti totesivat. Eli koulutus on samalla suojaa, henkistä ja fyysistä suojaa ja koulut ovat turvallisia paikkoja. Tämä on tärkeä asia, joka pitäisi huomioida myöskin tekstissämme. Meidän tulisi EU-ssa tarjota varoja sitä varten, että kouluja ja yliopistoja suojellaan myöskin konfliktialueilla ja että aina varmistetaan, että koulut ovat turvallisia paikkoja. Mielenkiinnolla seurasin tätä keskustelua ja nyt kysyisin teiltä vielä seuraavaa. Mitä ajattelette tästä globaalista rahastosta? Meillä on olemassa selkeät tavoitteet vuotta 2030 silmällä pitäen. Katastrofeilta ei voida koskaan vältyä, mutta mitä mieltä olette tästä SDG-tavoitteesta? Kiitoksia. Uh, uh, It's a very interesting debate. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, jota käymme kirjoitan raporttia, mietintöä, jossa puhutaan yksityisestä sektorista ja kehityksestä. Ja se on nyt vuoden lopussa sitten täysistunnossa. Jos nyt katsotaan koko tätä koulutuskysymystä kokonaisvaltaisesti ja pohdimme, että kuka työllistää suurimman osan niistä ihmisistä, jotka ovat koulutettuja. Kyseessä ei ole valtio, vaan yksityissektori. Ja työpaikat tulevat myöskin yksityissektorilta. Joten koulutuksesta tulee palvelu yksityiselle sektorille. Mutta ajatustapamme on sellainen, että me emme että tässä ollenkaan tätä yksityissektoria varsinkaan kehittyvissä maissa, vaan tarjoamme koulutusta. Yksityissektori on ikään kuin hyvinkin erillinen kyseisen maan taloudesta, mutta jos nyt analysoidaan kaikkia kehittyviä maita, missä työpaikkoja on, ja jokainen IMFn tai Maailmanpankin mantra on sellainen, että pitäisi vähentää julkisen sektorin työpaikkoja ja kasvattaa yksityissektorin työpaikkoja. Joten esimerkiksi Afrikan maissa, jossa on paljon luonnon resursseja tai jokin palvelusektorimaa, esimerkiksi Vietnam, niin yksityissektori käyttää ja työllistää koulutettuja ihmisiä – ja kuten esimerkiksi Sri Lankassa julkinen sektori ottaa ikään kuin nuo vähemmän koulutetut huomaansa. Mutta halusin vain sanoa, että miksi me emme vaadi yksityissektorilta enemmän, koska tässä nyt pyritään vain palvelemaan yksityissektoria, se hyötyy tästä. Mutta emme pyydä siltä mitään koulutukseen liittyen. Me oletamme, että veronmaksajat kouluttavat tai maksavat koulutuksen ja, ja yksityissektori jätetään pois tästä. Varsinkin tuo kansainvälinen, monenvälinen ö, yksityissektori, jotka eivät edes maksa ö, veroja. Ja esimerkiksi Facebook, joka on kaikkein arvokkain yritys, maksaa vähemmän veroja kuin esimerkiksi tavallinen britti. Ja mitä nyt sitten Facebookilta on pyydetty koulutuksen suhteen kehittyvissä maissa? Mitä olemme pyytäneet GEltä tai muilta? Siis keneltäkään. Mitä olemme pyytäneet keneltäkään? Emme mitään. No, ehkäpä nyt sitten tämä verojen maksu voisi tässä auttaa. Maria Hoibuk ja sitten Heidi Hautala. Yeah, thank you very much, uh, Chair. Um, I things stand out in. kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni näissä keskustelussa tuli kaksi asiaa esiin. Kaksi asiaa, jotka pitää ottaa huomioon, joista pitää olla tietoinen. Ähm, konfliktien luonne ja tämä luonnollisesti eh, huomaamme pakolaisleireillä, kuten meille on kerrottu. Eh, ihmiset saattavat, eh, kuten kenialaisilla leireillä, somalit elää pakolaisleireillä 20 vuotta. Ja huomaamme, että jos ihmisillä ei ole mitään toivoa elämästä leirin ulkopuolella, tilanne on mahdoton. Tässä todellakin kysymyksessä on se, että monelle sukupolvelle pitäisi voida tarjota koulutusta tällaisissa olosuhteissa. Ja haluaisin nähdä hiukan enemmän päätöslauselmassa pakolaisleirien tilannetta korostettuna. Ehkä voisimme muuttaa tätä tilannetta tarkistuksen, sillä lähestulkoon lainkaan sitä ei suoraan mainita tekstissä. Sitten toinen asia, on minusta tärkeää, on se, että me nyt ymmärrämme hyvin, että mä tulin hyvin esiin päätöslauselman luonnoksesta, sen, että hauraat valtiot kärsivät myöskin siitä, että rahoitusta koulutukseen on vähemmän, sukupolvet putoavat koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Ja minä olin hyvin tyytyväinen kuullessani, että Euroopan unioni globaalia koulutuskumppanuutta rahoittaa. Se on mielestäni erittäin hyvä hanke ja todellakin tukee ja toteuttaa todellista koulutusjärjestelmää maissa. Se on lisäjärjestelmä, joka ansaitsee todellakin rahoitusta. Ja tämä globaali koulutuskumppanuus on järjestelmä, joka hyvin nopeasti saa liikkeelle toimia, jotka auttavat kriisitilanteissa lapsia. Pohdin, voisiko Euroopan unioni myöskin tehdä hiukan enemmän yhteistyötä Busanin kansainvälisen rauhan ja valtionrakennusvuoropuhelun. Tämä G7 plus hauraat valtiot hankkeen kanssa, sillä huomaamme, että edessä näitä vuosituhastavoitteita ei ole näissä romahtaneissa tai haurassa valtiossa tavoitettu. Ja ehkäpä jos koulutusulottuvuutta voitaisiin tuoda hiukan enemmän mukaan, se voisi olla meidän panoksemme. Huomaan, että Euroopan unioni on esimerkiksi Etelä-Sudanin kumppani. Etelä-Sudaninhan puhujat mainitsivat. Miksi emme siis yrittäisi koota hiukan enemmän resursseja, että saisimme näissä tilanteissa hiukan enemmän aikaa koulutuksen alalla – hätäalueilla. Ja olen täysin samaa mieltä sen puhujan kanssa, joka totesi, että päätöslauselmamme otsakkeen pitäisi olla lasten koulutus, ähm, kriisi tilanteissa ja pitkittyneissä konflikteissa, sillä tämähän on todellisuutta niin monilla alueilla nykyisin. Lopultakin mainittiin myöskin se, että koulutus on investointi yhteiskunnalle, erityisesti naisten ja tyttöjen koulutus. Ja olen sitä mieltä, että että on asioita, jotka pitäisi ymmärtää paremmin. Myöskin se, että koulutus tukee naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia. Esimerkiksi huomasin, että Angelina Jolie rahoittaa sisäoppilaitosta Kakuman leirin lähellä Keniassa. Tämä on sisäoppilaitos tytöille. Tämä on älykäs ajatus. Tällä tavoin tytöt eivät ole niiden vanhempien käsissä, jotka saattaisivat haluta näyttää heidät alaikäisenä ja ottaa heidät pois kouluista. Meidän pitäisi tukea koulutus tämän kaltaisiin aloitteen. Kiitoksia. Maria Hoibuken. Kiitoksia. Maria Oibruk ja sitten Soikinsala. Niin, kiitoksia tästä yleiskuvasta, jonka me saimme koulutuksen tilasta eh, kriisi- ja hätätilanteissa. Totta kai mielestämme on hyvä, että talousarvio, talousarviota on tarkoitus kasvattaa 4 prosenttiin, mutta kuitenkin tässä on erittäin suuri aukko humanitaarisen avun rahoituksessa ja meidän tulisi varmistaa, että meillä on lisärahoitusta, sillä kriisit eivät vähene, vaan ne lisääntyvät. Ihmiset, jotka elävät pakolaisleirillä, elävät siellä entistä pidempään. Ja tässä nyt tarvitaan enemmän rahaa, eikä sitä, että rahaa ne otetaan muilta osa-aloilta, esimerkiksi jos otetaan tuolta terveys- tai ruokapuolelta, niin eipä sekään kyllä tilannetta paranna. Minulla on muutamia huolia eh, liittyen rahoitukseen. Rova Lorenzo, te puhuitte luvuista ja siitä, että niitä on kasvatettu. Minun kysymykseni kuuluu, miten varmoja nämä varat ovat – onko tämä ankkuroitu budjettiin niin, että rahat voidaan sitten myöskin käyttää, eikä niin, että meillä on sitten otsakkeita ja joiden takana ei ole yhtään rahaa. Tämä on mielestäni erittäin suuri ongelma. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. asiantuntijaesitelmistäkin oli kuultavissa, että kyse ei ole vain ja ainoastaan rahasta. Toki raha on jossain määrin tarjolla, mutta valitettava fakta on se, että varojen käyttö ei ole kohdennettua. Eli raha virtaa eri portaiden läpi ja kaikki ei toimi toivotulla tavalla – kehitysyhteistyöpolitiikka on jaettu komission eri yksiköihin, sitten jäsenvaltioilla on omaa kehitysyhteistyötä, sitten on olemassa erityisrahastoja, kuten kehitysyhteistyörahasto, on e sellainen, joka ei saa rahaa edes unionin budjetista, vaan asia hallinnoidaan aivan jotenkin muuten, eli esimerkkejä löytyy lukuisia, joten kyllä meidän täytyy puuttua tähänkin kysymykseen. Ja kuten puheenjohtaja itsekin totesi, kun Etelä-Tyrkissä käytiin keskustelmassa Syyrian pakolaisten kanssa, kyse ei ole vain ainoastaan leivästä, joka pitää hengessä, vaan kyse on myöskin terveydestä ja erityisesti siitä, miten saamme nuoret valmistautumaan tulevaisuutta varten. Eli koulutuksen tarjoaminen on jokaisen valtion keskeinen tehtävä, eli nuoria valmistellaan tulevaisuutta varten. Mutta mitä me teemme niiden valtioiden suhteen, jotka eivät tätä periaatetta kunnioita? Eli jos vanhemmat eivät anna lapsille laisikan koulutusmahdollisuutta tai ottavat lapset pian koulusta ihan tavalliseen työhön elättämään koko perhettä. Tämä on myöskin poliittinen ongelma. Etelä-Sudaniin täällä jo viitattiinkin puheenvuoroissa. Minä kävin paikan päällä ja keskustelin kehitysyhteistyöjärjestöjen edustajien kanssa. Rahaa oli koulujen rakentamiseksi, mutta opettajien palkkaamisen raha ei riittänyt. Ja sitten kun keskusteltiin paikallisviranomaisten kanssa, että olisikohan rahaa saatavilla opettajan palkkaamiseen, niin vastaus oli, että emmehän me mitään koulua tänne rakentaneet. Yli 90 prosenttia Etelä-Sydanin budjetista menee asevarusteluun, joten kyllä meidän täytyy painostaa poliittisesti myöskin eri maita. Eli jos haluatte EUn kanssa tehdä yhteistyötä, niin kyllä teidän täytyy sitoutua myöskin koulutukseen. Eli tukea saatte, mikäli varoja käytetään kohdennetusti. pakosalla olevat ihmiset, leireillä alavat, elävät ihmiset, no heillä on jonkinlainen infrastruktuuri, johon voi me vaikuttaa, mutta harvat ovat pakolaisleireillä. Jos katsotaan Syyrian pakolaisia ja Etelä-Turkin leirejä, niin leireillä asuu vain 13 prosenttia näistä pakolaisista, mutta yli 85 prosenttia pakolaisista elävät kaupungeissa, laitakaupungeilla, kylillä ja kylissä, joten ongelmana on se, että on syntymässä uusi sukupolvi, joka on vailla koulutusta, ja kyse ei ole vain ainoastaan lapsista, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, niin myös nuoret kokevat tämän kohtalon. Ja päätöslauselmaa tekstiä luettaessa tulkitsen ajatuksen siten, että meidän on katsottava myöskin näitä asioita. Eli kehitysyhteistyössä panostamme myöskin koulutukseen, eli että yhteistyö paranee eri toimijoiden välillä ja että me kohdennamme ohjelmamme kohderyhmiin ja todellakin painostamme niitä maita, jotka eivät toimi vielä kovinkaan ponnekkaasti koulutuksen alalla, että panostaisivat jatkossa siihen enemmän. Kiitoksia. Um, thank you. Thank... Kiitos. Kiitoksia kaikille. Ennen kuin annan puheenvuoron vieraille, niin sain tässä tietoa monilta muilta järjestöiltä, jotka toimivat hyvin aktiivisesti lasten koulutuksesta, varsinkin Onualta, joka toimii Syyriassa ja viime vuonna täällä pidettiin esityskin siitä, eli he toimivat yhdessä UNICEFin kanssa ja pelastakaa lapset ja kriisin lapset ja monet muut ja tiedän, tiedän että olette osa tätä kumppanuutta. Täällä oli koko joukko kysymyksiä. Itsellänikin on muutama tässä komission suuntaan, eli siis varoja nuorille, ei ainoastaan lapsille, vaan 16-23-vuotiaille. Mitä ajatuksia tähän on? Ja tuemmeko me sitten vastaanottomaita että autettaisiin vastaanottomaiden hallituksia eh, heidän koulutusjärjestelmissään. Esimerkiksi eh, Turkissa oli tällaisia kaksoisjärjestelmiä, kun pyrittiin, eh, pyrittiin saamaan lapsille koulutusta. Siellä on hyvin paljon ikään kuin ylimääräisiä ihmisiä ja miten sitten taas pakolaismaiden opettajat, koska tässä esimerkiksi UNICEF palkkasi tai maksoi näille, näille opettajille, mutta he halusivat saada parempaa palkkaa. Tämä on hyvin hankala tämä kysymys. Niin en tiedä kuka, niin pitäisikö tässä komission ensin aloittaa? En tiedä, Defco Eko, kumpi nyt aloittaakin? Questions and then I... Aloittaisin vastaavana kysymykseen ja sitten minulla on kolme lisähuomiota aloittaisin ehkä näistä muista huomioista. Haluaisin kolme asiaa tuoda esiin rahoitukseen, äh, globaalin rahoitukseen ja toimenpaneen liittyen. Ähm, EK-pääosaston kollegani kontrollissa haluaisin todeta, että jos humanitaarista rahoitusta kasvatetaan parilla prosentilla. Me emme tule monivuotoisen rahoituskehityksen ongelmia ratkaisemaan. Meidän täytyy muistaa se, että kysymys siitä, kuka rahoittaa, on DEFCON alla. Humanitaarisessa rahoituksessa siellä kasvu pitäisi tapahtua. Näitte näissä dioissa, että hauraissa valtioissa, nyt kun tarkastelemme maahanmuuttoa, epäkolaisuutta, meidän täytyy purkaa paketti, mutta vuodesta 2014 vuoteen 2020 mennessä 1,7 miljardia kulutetaan näissä hauraissa valtioissa. Näin on päätetty. Tämä saattaa puoliväliarviossa vielä muuttua, mutta periaatteessa absorptio-ongelma syistä näin on päätetty. Ja monissa näissä maissa tilanne on juuri tällainen. Hauraat valtiot kärsivät hauraista järjestelmistä. Enemmän tuloksia ei saada aikaan antamalla lisää rahoitusta. Parempia tuloksia saadaan toimenpanoa parantamalla usein. Ongelma hauraissa maissa on se, että absorptiokapasiteetti on hyvin heikko ja ongelmallinen. Tämä viemikin minut sitten toimenpanoasioihin korjatkaas olen väärässä, mutta kukaan ei puhu toimeenpanosta. Kaikki puhuvat rahoitusta, kukatuksesta. Kukaan ei puhu kapasiteetista, hallintokapasiteetista, valvonta, seurantakapasiteetista, humanitaarista kapasiteetista kentällä. Mitä vaikeampi tilanne, sitä enemmän ihmisiä tarvitaan paikan päällä. Ja mitä hauraampi tilanne, sitä vähemmän ihmisiä paikan päällä on töissä. Ymmärsin, että ja viime vuonna olen aloittanut puheenvuoroni siitä, että meillä on valtavia haasteita koulutuksen suhteen ja hauraissa maissa vain UNICEF ja UNICEF tekevät töitä meidän lisäksemme. Tämä on ongelma. Unicefillekin tämä saattaa olla ongelma. Meillä on kasvumismäärin ongelmia ihmisten rekrytoimisessa, ammattilaisten rekrytoimisessa ja tämä tilanne on hyvin monimutkainen. Ja tämä viekin minut kolmanteen asiaan globaaliin rahoitukseen. Henkilökohtaisesti ja tämän toimielimen kanta myöskin rahoitus ei ole ratkaisu. Meillä on valtavan pirstaloitunut kuva terveyden, hoidon alalla ja koulutuksen alalla. Ei ole totta, että rahoitusta ei ole olemassa. Meillä on globaali kumppanuus koulutukseen. Tämä on rahastoja teemme hyvin paljon töitä sen vahvistamiseksi. Se tarvitsee vielä enemmän hallintokapasiteettia, paljon voitaisiin vielä tehdä, mutta se on hyvin huonosti rahoitettu. Rahasto on saanut vain puolet 3,5 eh, miljardin dollarin rahoituspyynnöstään kerättyä. Ja miksi me nyt luomme uuden rahaston, Näiden asioiden hallinnointi vie kymmenen vuotta. Niiden käynnistäminen vie hyvin kauan aikaa ennen kuin saamme rahaston toimivaksi. Meillä on rahasto, joka on ollut jo muutamia vuosia toiminnassa. Voisimme vahvistaa se, se voi toimia ja se jo toimii. Puolet siitä toimii, sitä paitsi hauraissa valtioissa. Ja vastaakseni kysymyksiinne, rahoitus äh, nuorille. Täytyy pitää mielessä se, että näissä 39 maassa, joissa teemme töitä, puolessa näistä maista noin 20 tai 22, 23 ammattikoulutuskomponentti on mukana, mutta ammattikoulutus tämmöinen on anekdootti, mutta valitettavasti on olemassa yhteys ammattikoulutuksen suhteen äh, hallituksen ja viranomaisten mukaan ololla ja yksityisen sektorin kehityksellä ja työllisyydellä. Eli mitä hauraampi valtio, sitä hauraammat nämäkin yhteydet ovat. Ja viime viikolla, kuten totesin, kaikkein tärkeintä on se, että teemme suunnittelua maatasolla eräissä maissa on valtiollisia järjestelmiä, joita voimme tukea, jotka pystyvät ottamaan ja integroimaan pakolaisia järjestelmään mukaan. Jossakin muissa maissa tämä ei ole mahdollista tai politiikka ei tee sitä mahdolliseksi ja meidän täytyy rinnakkaisjärjestelmiä luoda kansalaisjärjestöjen avulla. Ja sitten vielä viimeinen sananen. Meillä on 60 miljoonaa euroa seitsemän vuoden ajalle varattu koulutukseen ja nimenomaan hauraisiin valtioihin. Ja ensimmäinen asia, jota tässä yhteydessä toteutamme, on opettajien koulutus. Kiitoksia. Kiitos. Minä haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen, joita herra Stier esitti. Miten tuo 4 prosentin kasvattaminen vaikuttaa, siis kuinka moneen ihmiseen se vaikuttaa? No, ehkäpä saattaa ajatuksen, että meillä on nyt 23 miljoonaa euroa, jotka käytetään tämän vuoden loppuun mennessä, ja sitten olemme päässeet 1,5 miljoonaan lapseen 26 maassa. Mutta totta kai tämä riippuu täysin niistä hankkeista, joita kumppanit ehdottavat meille. Me, koska me teemme aina yhteistyötä näiden kumppanien kanssa, YK, kansalaisjärjestöjen kanssa ja myöskin punaisen puolikuun ja punaisen ristin kanssa. Joten meillä on hyvin erilaisia hankkeita. Myöskin nämä luvut ovat sellaisia, että jotkin hankkeet koskettavat satoja ihmisiä, ne ovat ikään kuin syvempiä, ja sitten on laajempia hankkeita, jotka hiukan ikään kuin ohuemmin sitten koskettavat hyvin suurempaa määrää ihmisiä. Eli tämä myöskin liittyy siihen, että mitä me sitten voimme rahoittaa, mutta myöskin siihen, että miten me sitten keskitymme siihen rahoittamiseen, miten me haluamme fokusoida sitä. No sitten toinen kysymys tai toteamus, että aloitteita on kovin paljon, niin se on täysin totta. koordinointi on äärimmäisen tärkeä. Meidän tulisi minimoida kaikki siirto kustannukset. Tämä on tärkeä meille kaikille, koska se on ainoa järkevä tapa hoitaa tämä. Kiitoksia. Mutta kysymys kuuluu, että miten tämä tehdään, miten ihmiset saadaan lopettamaan tällaisten aloitteiden käynnistäminen. Meidän pitäisi puhua YKonkin kanssa, koska monet ovat halunneet tätä. Niin, ja täällä puhuttiin myöskin tuosta yksityissektorista, joka halutaan ottaa mukaan, ja täytyy varmistaa, että kaikki on kuitenkin koordinoitua että jos jokin hanke on alirahoitettu, niin miksi sitten uusi hanke saisi rahaa? Mutta nyt sitten puheenvuoron saa UNICEF. Eli... Kiitoksia. Täällä kuultiin kyllä hienoja kommentteja erityisesti edustajan puolelta. Oikein paljon kiitoksia. Tässä on syntynyt uutta, äh, uusia asiayhteyksiä, niin mitä tulee näihin elinolosuhteisiin. Tämä on tärkeä asia ja sitten leirien tilanteet ja kaupunkialueet. Tietenkin pitää muistaa, että ihmisellä on oikeus työhön ja tämä on asia, joka minua on askarruttanut kaikenlainen koulutus tai nuortiin panostaminen perustuu siihen, että katsotaan minkälaisia tarpeita ylipäätään on millaisellikin taidoille. Olen aikaisemminkin ollut ammatillisen koulutuksen puolella mukana. Me olemme kouluttaneet mm, monia leipureita ja muita käsityöläisammattilaisia ammattiin valmistuneita, mutta meidän täytyy tietenkin katsoa, että mihin he valmistuvat. Jos heitä ei saada minnekään mukaan, niin sitten me olemme epäonnistuneet ja tietenkin mikään ei ole pahoempaa kuin motivaatiopuutteessa elävä nuori. Ja sitten mitä tuli tähän Etelä-Sudeaan, niin neljä vuotta asuin siellä ja koulutusministeriössä työ, työskentelin. Tarkoituksena oli juuri tarjota nuorille mahdollisuuden niin itsenäistyä ja mitä minä näin paikan päällä, niin mikään ei oikeastaan tahtonut toimia. Ja kyse on juuri siitä, että turhauttavinta on se, että paljon saatiin kyllä aikaiseksi, mutta monet hyvät tulo, tulokset valoivat, valuivat hukkaan. Koulutus kuuluu kokonaan tällaiseen laajempaan järjestelmään, se olisi keskeisin viestimme juuri Etelä-Sudanissa, mutta me näimme siellä, että hyvin nopeasti saavutetut meneks, men, tulokset menetettiin. Mitä tuli sitten tähän sisäoppilaitokseen? Mielenkiintoinen kommentti, mutta Kyse on myöskin siitä, että vanhemmatkin huomioida näissä keskusteluissa, että vanhemmatkin ymmärtävät, minkälainen merkitys koulutuksella on ja että he ovat mukana tässä hankkeessa. Sisäoppilaitos on tietenkin kallis järjestelmä, ne toimivat, mutta meidän täytyy varmaankin muistaa, että kaikki ymmärtävät, minkälainen merkitys koulutuksella on ja että lapset lähetetään kouluun ja Pohjois- Irakissa tarjottiin koulutusta myöskin vanhemmille ja yritetään myöskin rohkaista vanhempia lähettämään lapsensa kouluun, mitä tulee Libaniin, Libanoniin, Irakiin ja muihin. Irakin me emme ole keskustelleet juurikaan näistä kaupunkialueilla asuvista nuorista, mutta Libanonissa ja Jordanissa vallitsee melkoisia paineita. Koulutusjärjestelmä ei kykene tarjoamaan riittävän laadukasta koulutusta edes niin sanotusti omi, oma, omille kansalaisilleen ja sitten yritetään kaikin voimin tarjota lapsille jonkinlaisia kouluttautumisen mahdollisuuksia. Minä olen opettajakoulutukselta, niin me teemme te- opettajien kanssa yhteistyötä ja mm, on tärkeää tehdä tällaista yhteistyötä kansalaisjärjestöjä syytetään siitä, että opettajat eivät ole kovinkaan innokkaita toimimaan yhteisöjen kouluissa, mutta me ei korostamme todellakin kouluttajien tekemää työtä, mutta me tarvitsemme todellakin laadukasta koulutusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten vielä lopuksi UNICEF saa puheenvuoron. Kiitos, kiitos oikein paljon. Niin, ehkäpä jatkaisin tästä Libanon kontekstista ja tästä hiljattaisesta vierailustanne. Yksi kun nyt nähdään ihmisten liikkuminen Libanonin suuntaan ja sen ympärillä, niin tämä keskittyy oikeastaan kaikkein köyhimpiin libanonaisyhdyskuntiin, jossa on hyvin köyhiä. Joten tässä nyt tarkoituksena ei ole tukea ainoastaan pakolaisia, vaan myöskin, myöskin tukea noita köyhiä Eh, libanonilaisia, jotka vastaanottavat heidät. Eli tässä on tarkoituksena tukea heitä ja tämä on alkanut jo ennen kriisiä. Joten eh, tämä ironia liittyy usein näihin hirvittäviin tilanteisiin siinä mielessä, että myöskin jotakin poliittista tilaa eh, tässä avautuu myöskin lapsille. Kun puhuttiin Kosovosta, niin on totta, että siellä oli tällainen ikään kuin samanaikainen maanalainen koulutusjärjestelmä. Ja sodan jälkeen sitten alettiin keskustella tuollaista yhtenäisestä koulutusjärjestelmästä. Eli tässä on hiukan tuollaista epämiellyttävää ironiaa näissä hyvin hankalissa tilanteissa, varsinkin kun ajatellaan tätä yksityistäkin kouluttamista ja näitä tilanteita. No koordinointi, koordinointi, koordinointi, ne ovat nyt tärkeimmät sanat varsinkin kun ajatellaan sitä, kuinka paljon aloitteita meillä on. Meillä on suuria aukkoja rahoituksessa, mutta myöskin täytäntöönpanossa on suuria aukkoja. Meidän täytyy varmistaa, että me olemme koordinoineet työmme hyvin molemmilla areenoilla. No, totta kai tietyissä kriiseissä on tuo klusterilähestymistapa. Se on sellainen, että kaikki toimijat voivat lähteä mukaan tähän, jota johtavat siis – Pelastakaa lapset ja UNICEF. Eli siinä on tällaista koordinointia ja aloitteiden kohdalla me näemme, että on olemassa aukkoja ja uskomme, että on tärkeää pitää näitä, tai hoitaa näitä mm, aloitteita, mutta sen täytyy tapahtua koordinoidusti. Ja päätän tähän kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli erittäin hyvä keskustelu, mutta miten me sitten saamme tämän koordinoinnin johdonmukaiseksi Mm-hmm. Se on hyvä kysymys. Siis tässä on hyvin paljon hyviä aloitteita, ne ovat tärkeitä, niihin täytyy lähteä mukaan ja me todellakin pyrimme tähän myöskin omassa työssämme. Haluan kiittää kaikkia neljää puhujaa, että saavuitte paikalle ja muistuttaisin kollegat, että tarkistusten jättämisen määräaika on keskiviikko tällä viikolla 14. lokakuuta kello 12 ja äänestämme marraskuun 10. Ja voimme varmasti lisätä tämän pitkittyneet konflikti, eli voimme tehdä tällaisen yhteisen tarkistuksen, koska kaikki tämän ottivat esille. Teimme tämän. No niin, kiitoksia oikein paljon. Okay. So, um, in fact, that, that item takes us quite neatly into No sitten pääsemmekin joustavasti seuraavaan esityslistan kohtaan kyseessä on kehitysvaliokunnan tiedon hankintamatka Kasiantepiin äh, ja sen ympäristöön Turkkiin. Äh, meillä oli pieni delegaatio siellä, minä, Joakim Zela ja Nobet Noiser. Olimme siellä noin kuukausi sitten tuolla Etelä-Turkissa ja tämän järjestettiin useita kuukausia aikaisemmin, ennen niin kuin tämä Turkin eh, pakolaiskriisi edes tuli uutisiin. Ja teillä kaikilla on raportti siellä papereiden joukossa, voitte lukea sieltä kaikki yksityiskohdat. Mutta haluaisin vain kertoa hiukan löydöksistämme. Useimmat ihmiset eivät asu pakolaisleirillä, ainoastaan 15 prosenttia pakolaisista Turkissa asuvat pakolaisleireillä. Suurin osa 1,1 miljoonasta asuu siellä muiden ihmisten joukossa yhteiskunnassa. Monet ovat olleet siellä vuosia, kolme vuotta, ja se on erittäin haastavaa heistä sinne jääminen. Ja tilanne Turkissa, ajattelin nyt viikonloppua ja sitä, mitä Turkissa nyt tapahtuu, ei tule olemaan toinen tekijä sille, että ihmiset haluavat lähteä sieltä, koska alue, jossa suurimmat pakolaisryhmät ovat, on Etelä-Turkki. No, mm, puhuin siellä kaikkien virastojen kanssa ja kysyin, että mitä äh, Turkin hallitus on tehnyt nyt tähän mennessä. He ovat käyttäneet hyvin paljon rahaa ja aikaa pyrkineet löytämään mekanismin, että voitaisiin syrjäispakolaiset integroida. Mutta siellä on myöskin irakilaisia, afganistanilaisia ja myöskin muista maista on tullut pakolaisia. No, no siellä olimme yhdellä leirillä, näitä pidetään erinomaisena, näemme erittäin hyviä ohjelmia siellä esimerkiksi maailman ruokaohjelmalta, joka tarjoaa ruokaa ikään kuin ravintolassa. Ja siellä oli ikään kuin tuollainen kortti, ikään kuin luottokortti, ja perheet vievät sen ö, leirillä olevaan supermarkettiin, jotta heillä olisi hiukan enemmän sellainen olo, että he elävät tavallista elämää. Ja siellä oli sitten myöskin markkinapaikka. Leiriläiset saattoivat siellä mm, itsekin myydä myydä tuotteitaan. Eli tässä oli tarkoitus antaa ihmiselle tuollainen elämän tunnelma. Ja siellä oli erittäin hyviä UNICEFin ohjelmia, hankkeita liittyen lasten koulutukseen, koska siellä oli myöskin hyvin traumatisoituneita lapsia, jotka ovat menettäneet perheensä ja nähneet hirveyksiä. Joten siellä oli hyviä esimerkkejä, Joachim oli siellä perheessä, joka oli ollut mukana sodassa. Hän voi kertoa tästä enemmän, mutta tuo suurin viesti oli se, että nämä henkilöt ovat olleet siellä kolme vuotta, eikä heillä ole mitään toivoa. Heidän mielestään ei ole toivoa, että he voisivat palata Syyriaan tai että heillä olisi tulevaisuuden toivoa. Ja suurin ongelma on se, että he eivät voi tehdä työtä Turkissa, ja tästä on tullut myöskin poliittinen asia. Se on ollut siellä agendalla. Eli tarkoituksena olisi saada työluvat näille niin kutsutuille syyrialaisille vieraille. Mutta niin kuin monissa maissa, niin kuin voitte kuvitella, tämä on hyvin vaikeaa myöskin paikallisille Turkissa. Turkkilaiset eivät pidä, siellä on yksi 1,4 miljoonaa pakolaista Euroopassa puhumme ja tiedämme, että joissakin maissa, joihinkin maihin tulee hyvin paljon, mutta tuollaisia luvut eivät kyllä ole niin kuin nuo Turkkiin, Turkkiin tulevien lukumäärä. No tässä juuri sanottiin, että joku oli käynyt Jordaniassa, Libanonissa, niin siellä tilanne on vielä pahempi. No, viime viikolla ensimmäinen keskustelumme täysistunnossa oli se, että puhuimme näistä näistä pakolaiskriisin ulkoista sisäisistä ongelmista. Ja tämä olisi pitänyt tehdä pitkän aikaa sitten, koska tässä on kaksi eri näkökulmaa ja näimme tämän, kun olimme Turkissa. Ja tänne tulee ihmisiä, emmekä auttaneet näiden maiden hallituksia tukemaan ihmisiä, että ne voisivat jäädä Turkkiin ja Libanoniin. Meillä ei ollut mekanismia sille, että voisimme prosessoida näitä hakemuksia niin, että nämä ihmiset voisivat tulla suoraan omista maistaan Euroopan. Sitten he ottivat veneet käyttöön. Meidän olisi pitänyt oppia tästä. Me tiedämme, miten tämä tehdään, koska olemme tehneet sen muualla, esimerkiksi Afrikassa. Ihmisiä otetaan UNHCRn kautta. Ja meidän todellakin täytyy oppia näistä ulkoista sisäisistä tekijöistä. Meillä täytyy olla parempaa rahoitusta. Se, mitä Euroopassa nyt tapahtuu, niin jäsenvaltiot eivät koordinoi ollenkaan toimia, toimiaan. Koska ongelma ei ollut Pohjois-Euroopassa, niin annoimme Etelä-Euroopan hoitaa tämän. Ja se, mitä nyt näimme Turkissa, niin näimme siellä EUn politiikan epäonnistumisen, koska no, tämä on ongelmat ovat nyt kaksi kertaa pahempia kuin mitä ne olisivat, jos olisimme puuttuneet niihin heti kättelyssä. Tämä oli minun vaikutelmani. Mutta näin aivan loistavaa työtä tietojen kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen työtä, YK-järjestöjen tekemää työtä. Ja myöskin EU tukee nyt tällä hetkellä. Mutta täällä monet varmasti raportoivat Brysselin suuntaan. Ja useimmat ihmiset, jotka tulevat tänne, tulevat siis Turkin kautta. Me emme ole käsittäneet, miten tärkeää tämä on. Nyt totta kai me olemme tämän käsittäneet. Ja tietysti tämä hirvittävä pommi-isku Turkissa tekee tämän tilanteen vielä monimutkaisemmaksi. Niin, ehkäpä Joachim, ehkä sinä haluat lisätä jotain vielä. Danke, Frau Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tämä oli lyhyt matka, mutta tapahtuma rikas. Monia vaikutelmia sieltä saimme tuliaisiksi. Kertomuksesta selviävät yksityiskohdat, mutta saaneen korostaa sitä, mitä puheenjohtaja juuri totesi. Syyrian ja Irakin konfliktit eivät ole mitään uusia juttuja, vaan ne ovat kestäneet jo vuosia. Ja tähän asti olemme toimineet ikään kuin ne olisivat kaukana meistä. Ja Goethen Faustissa sanotaan, että pääsee sen aikaan ihmiset sanovat, että mitäpä se minua haittaa, jos Turkissa ihmiset tappavat toisiaan. Tältä tämä EU-politiikka on viime vuosina vähän näyttänyt mutta oikeastaan nyt eletään globalisaation aikoja ja kaikki tapahtuu oman oven toisella puolella ja meidän täytyy miettiä, mitä me teemme. Jos katsotaan Etelä-Turkin tilannetta, niin sehän on sellainen, että noin kaksi miljoonaa ihmistä on hakenut turvaa Turkista. Kyse ei ole Jordanista tai Libanonista ja sieltä tulivista pakolaisista. Siellä tilanne on samanlainen, mutta kaksi miljoonaa, noin suurin piirtein kaksi miljoonaa Turkissa. Ja vain 220 000 heistä asuu pakolaisleireissä, ja jos sanon, että elää, niin oikeastaan he on, heidät on vangittu sinne. Se, mitä elämiseen tarvitaan, niin se tarjotaan heille, mutta heillä ei ole minkäänlaisia liikkumismahdollisuuksia. Koulutusta tarjotaan vain ja lapsille ja ihan vain perustarpeisiin ja lapsia syntyy pakolaisleireille. Oikeastaan täällä tapahtuu samaa kuin 50 vuotta sitten palestinalaisten pakolaisleireillä. Mutta useimmat päättivät olla menemättä leireille ja yrittivät säilyttää tietynlaista liikkumisvapautta kaupunkialueilla, laitakaupungeilla, kylillä. Mutta niin kauan kuin Turkin taloudellinen tilanne oli parempi, no työpaikkoja ei ollut tai työlupia ei ollut tarjolla, mutta harmailla markkinoilla syyrialaiset ja muutkin pakolaiset, jotka tulivat Turkin alueelle, joutuivat sitten tekemään nälkäpalkalla työtä. Tämä vain hyväksyttiin. Taloudellinen tilanne on Turkissa pahentunut. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, poliittinen tilanne on epävakaa ja Turkin armeijan ja kurdien välinen selkkaus vain pahenee. Pakolaistenkin tilanne Turkissa pahenee. He elävät Turkissa ja minä vierailin muutaman perheen luona. He elävät yhteiskunnan laitamilla hökkelikylissä, autotalleissa ja muualla, mutta eivät ilmaiseksi. He joutuvat maksamaan näiden niin sanottujen rakennusten omistajille vuokraa melkoisiakin summia. Rahoja ei ole oikeastaan enää säästössä. Ne, jotka saavat vielä ulkomailta jonkinlaista rahallista tukea, niin voivat maksaa nämä vuokrat. Mutta jos tällaista apua apua ei ole tarjolla, niin hankalaksi menee, erityisesti niiden kannalta menee hankalaksi, jotka ovat kärsineet sodasta suoraan, eli vammautuneet. Kävin kahden perheen tykönä ja näin, miten se käytännössä vaikuttaa heidän elämäänsä. Yhdeltä tytöltä on käsi ja molemmat jalat amputoitu. Isä ei kykene saamaan itselleen minkäänlaista apua tai tukea hyökkäysten jälkeen – ja nyt tämä mies on vammojen runtelema ja hän ei voi elättää perhettään laisinkaan, joten tilanne pahenee paikan päällä ja Turkin tarjoama apu ei riitä pakolaisten elättämiseen ja nyt ihmiset pohtivat, että minne seuraavaksi. Kävin jopa ihan Syyrian vastaisella rajalla yksin, mutta raja on suljettu. Turkkilaiset sanoivat, että jos Alepposta tai Homsista tulee tänne ja jos siellä on ammuskeltu, niin onhan se selvää, että ihmiset loukkaantuvat sodankäynnin aikana, niin silloin heille tarjotaan kyllä apua, mutta muutoin rajat ovat kyllä suljetut. Niin kuin puheenjohtaja totesi, jos haluaa päästä leirille, niin ulkoministeriöön pitää ilmoittautua viikkoja aikaisemmin. Näin tapahtui sillä leirillä, jolla käytiin, mutta yritin mennä toiselle leirille, mutta sinne ei päästy, koska ulkoministeriön lupaa ei herunut. Eli tilanne pahenee pahenemistaan ja nyt täytyy muistaa myöskin se seikka, että Syyriasta Turkkiin matkaavat ihmiset nautivat erityisstatusta Turkissa. He ovat tällaisia määräaikaisia vieraita, niin kuin siellä korostettiin joka käänteessä. He ovat ikään kuin suojan tarpeessa, mutta sanottiin kuitenkin, että mitä tulee Alepon ja Homsin ja Pohjois-Syyrian tilanteeseen, niin kyllä silloin ollaan hiukan ö, vapaamielisempiä, avokätisempiä, koska alueet kuuluvat Osmanian valtakuntaan aikanaan. Mutta Irakista, Afganistanista ja Pakistanista tulleita ihmisiä ei auteta. He eivät nauti tätä erityissuojeltavien ihmisten asemaa. Ne ovat tulleet alueelle jo pari kolmen vuoden, pari kolme vuotta sitten ja he eivät saa edes palata koteihinsa, koska heiltä kysytään, että millä luvalla olette ylipäätään päässeet maahan ja miksi haluatte lähteä nyt takaisin, joten tilanne vain kärjistyy entisestään. Ja se on johtanut muun muassa siihen tilanteeseen, joka valitsee Saksassakin. Ihmiset ovat menettäneet uskonsa tai ovat menettämässä uskonsa, eivät oikein halua lähteä synnyinseuduilleen, koska siellä taistelut vain jatkuvat. Eli eläminen ja hengissä selviäminen näissä uusissa isäntämaissa on mahdollista, vaikka se hankaloituu entisestään, mutta silti he pohtivat sitä, erityisesti nuoret pohtivat sitä, että pitäisikö hän lähteä jonnekin muualle leipäänsä ansaitsemaan, jotta Turkkiin jääneet voivat siellä edelleenkin elää. Ja jos se ei riitä, niin no, en uskalla edes ajatella, mitä sitten tapahtuu. Eli pakolaisvirta, joka on nyt jo nähtävissä, niin se vain jatkuu loputtomasti. Eli työmaata riittää. Ensinnäkin tämä humanitaarinen apu paikan päällä, Keskusteluissa aina korostettiin tätä huonoa terveydenhuoltotilannetta. Näin suuren ihmisjoukon hoitaminen on mahdoton tehtävä. Kysehän ei ole mitenkään terveistä ihmisistä. Sota on jättänyt jälkensä sitten koulutus, mutta myöskin sen jokapäiväisen leivän hankkiminen. Ja nyt tilanne on jo sellainen, että unionin jäsenvaltiot ja muutkin, jotka ovat tässä konfliktissa mukana tavalla tai toisella, joutuvat ulkopoliittisesti toimimaan tavalla tai toisella, jotta ratkaisu saadaan Turkissa aikaiseksi. Sillä muuten pahoin pelkään, että ongelmat Turkissa ja täällä kasvavat kasvamistaan ja enkä halua edes ajatella, mitä tulevaisuus siinä tapauksessa voisi tuoda tullessaan. Kiitoksia. Okay, thank you. Paljon kiitoksia. Onko kollegoilla jotakin kysyttävää täällä? Joachim for niin. I have been just, uh... Paljon kiitoksia Joakim tästä puheenvuorosta. Olin pakolaisleirillä Saksassa vierailemassa eilen. Siellä oli syyrialaisilla pakolaisia ja nuoret ihmiset, nuoret miehet ovat pyrkineet pakenemaan Syyriasta, eivät löytyisi Assadin armeijaan. Kaksi kolmasosaa näistä 130 eh, henkilöstä, joka, jotka olivat paikalla, olivat tässä tilanteessa ja he kertovat, että heidän perheensä eivät ole niinkään leireillä, vaan Syyriassa. Minulla ei ole tässä tarkkoja lukuja ja tilastoja käytössäni. Ähm, ihmisiähän ei ole rekisteröity, emme tiedä kuka paikalla on, mutta he pyrkivät äh, saamaan Syyriasta perheensä pois. Luvut ovat äh, suurempia, mutta me emme tunne niitä ja tämä on asia, joka täytyisi ottaa huomioon. Suuremmalla osalla näistä ihmisistä on lapsia ja Usein nämä nuoret miehet äh, lähtevät matkalle ylittämään näitä vaikeita rajoja ja muuta, ja humanitaarinen kriisi saattaa puhjeta tämän vuoksi. Meidän pitäisi löytää muita ratkaisuja, humanitaarista apua niille ihmisille, jotka haluaisivat pakolastatuksen tai turvapaikan. Kiitos. Niin, useimmat äh, siirtymään joutuneet ihmiset ovat Syyriassa. Me kävimme pyöreän pöydän keskustelun kansalaisjärjestöjen ja muiden sellaisten kanssa, jotka tekevät töitä Syyriassa. Nämä ihmiset äh, ottavat suuria riskejä humanitaarisen avun osalta ja siellä on erittäin suuria ongelmia Damaskoksessa, koska apua ei sinne saada perille, eli tilanteet ovat erittäin haastavat. Vielleicht nur noch ein Satz. Äh, äh, Linda und ich, wir sprachen jetzt über die äh, Flüchtlinge in der Türkei aus Syrien. Aber das ist ja nur ein Teil des Problems. Tämähän on vain yksi osa ongelmaa, koska on hyvin paljon ihmisiä Irakista. Eivät Irakissakaan kaikki konfliktit ole päättyneet. Ja myöskin Afganistanista tulee entistä enemmän ihmisiä, sillä siellä taistelut ovat taas alkaneet tuorein tapaus oli tuo tilanne Kundusin ympärillä, missä 600 Talibania onnistui ainakin osittain häätämään 7000 afgani miehen joukon kaupungista pois. Ja nyt sitten siellä on uusia konflikteja tulossa. Esimerkiksi Kirgiisiasta on useita miljoonia ihmisiä ja Uzbekistanista ja Tatsikistanista jotka olivat vierastyöläisiä Venäjällä. Ja koska taloustilanne nyt siellä on mikä on, rupla on romahtanut, heillä ei ole enää mahdollisuutta ansaita siellä sellaisia rahoja, että he voisivat näin ylläpitää perhettään. Ja nämä ihmiset nyt sitten ovat joutuneet palaamaan ja sielläkin tilanne on menossa huonompaan suuntaan. Useimmat näistä ovat yleensä miehiä, 20-50-vuotiaita ja monet näistä lähtevät sitten ISISin riveihin, koska saavat sieltä rahaa ja myöskin muita etuja. Mutta meidän täytyy nähdä tämä ikään kuin laajempana ongelmana. Se ei ole ainoastaan keskittynyt yhteen alueeseen, vaan menee jopa tuonne Afrikkaan ja Aasiaan asti. Ja sielläkin on hyvin paljon tällaisia erilaisia konfliktipesäkkeitä. Thank you. Uh, Kiitoksia. Niin, haluaisin tässä kiittää komissiota ja delegaatio Ankarassa. Kun puhuin tästä politiikan epäonnistumisesta, niin en tässä nyt puhu ollenkaan Euroopan komissiosta, vaan jäsenvaltioista. Ja aina kun asia oli esityslistalla, niin jäsenvaltiot eivät halunneet puhua tästä, vaan välttivät sitä. Kyse ei siis ollut komissiosta. Ja kun sanoin, että tässä ei raportoitu Brysselin suuntaan, niin tässä kyse oli nimenomaan jäsenvaltioista. Tässä pyrittiin saamaan tilanne esille ja meillä oli erittäin hyvää yhteistyötä. Minulla on täällä NIER pääosastosta. No ei täällä nyt kovinkaan usein ole sieltä teiltä päin ihmisiä tässä valiokunnassa – koska tässä myöskin puhutaan humanitaarisesta avusta, joka on meidän vastuualueitamme. Meillä on täällä Patrick Paquet ja Carlos Cano, jotka ovat molemmat täältä NIR-pääosastosta, ja myöskin Letizia Calvo, joka on Ekosta. En tiedä, kuka nyt haluaisi käyttää ensimmäisen puheenvuoron. I don't know who wants to say something. I'm... Kuka nyt? Niin siis, en tiedä, haluatteko lisätä tähän jotain? Uh, thank you. Um, I'm Letizia Calvo. I, uh... Kiitoksia, olen Monte Calvo, DG Ekosta. Niin, kiitokset tästä kertomukset selonteosta ja matkastanne. Haluaisin kiittää teitä Kasentipin kollegoidenkin <laughs> puolesta. Turkissa toi pakolaisen avustamiseksi ja rajat ylittämiseksi merkittävien hankkeiden toteuttamiseksi. Olen täysin samaa mieltä sen suhteen, mitä täällä on sanottu, eli mitä ongelmia syyrialaispakolaiset ovat kohdanneet Turkissa. 500 000 lasta ei pääse kouluun, eli koulutusta ei ole tarjolla – terveyspalvelut ovat surkeat, koulutusta ei ole tarjolla. Ja siksipä myöskin työpaikkoja on vaikea saada. Ja laittomia työntekijöitä ja alhaisia palkkoja maksetaan. Eli nyt kyse on vain siitä, että selviytyy hengessä. Tekee Eko humanitaarisella puolella yrittää auttaa Turkissa eläviä pakolaisia. Turkissa ongelmat kasvavat budjettiongelmista johtuen. Me emme tietenkään voi auttaa kaikkia, mutta me olemme priorisoineet hankkeita ja 36 miljoonaa on tarjottu pakolaisia syyrialaisille, Turkissa asuville pakolaisille juuri terveyskoulutus, elintarvike apuna, lapsia ja opettajia tuetaan ja 7000 lasta on saanut korkealaatuista koulutusta osakseen ja paraikaa me suunnittelemme yhteydessä IOM kanssa pelastusohjelmaa IOM IMM on tässä mukana. Me olemme myöskin Turkin rajavalvontaviranomaisiin yhteydessä, rannikkovartion viranomaisiin yhteydessä. Lisäksi on rahaa myöskin Irakin pakolaisille ja, ja kansallisille kansalaisjärjestöille. Ja mitä tulee elintarvikeapuun, niin olemme aloittaneet kokeiluhankkeen Vihon kanssa, eli annetaan tällaisia elintarvikeseteleitä, kuponkeja pakolaisille, erityisesti leireillä, kuten täällä on jo sanottu. Useimmat pakolaisista asuvat kaupunki- tai kaupunkialueilla tai kylissä Syyrian vastaisella rajalla, mutta myöskin Istanbulissa, ja tästäpä syystä he eivät asu näillä leireillä laisinkaan. Ja mitä tulee rajat ylittävään toimintaan, niin tämän vuoden puolella olemme korvamerkineet 17 miljoonaa euroa rajat ylittävään toimintaan. Erityisesti kun puhumme Turkista, niin yli 2 miljoonaa on sinne ohjattu, jotta Syyrian pohjoisosaan, Aleppoon, Latakiaan, Idlepiin saadaan tukea ohjattua, koska siellähän ne konfliktit vallitsevat ja me pyrimme keskittymään juuri hygieniaan, elintarvikkeisiin ja suojelun antamiseen sekä terveydenhuoltoon. Me haluamme auttaa pahimmassa asemassa olevia. On miljoonia paikalta siirtymään joutuneita ihmisiä. Jotkut elävät todella han- hankalasti saavutettavilla alueilla. Eli budjettiongelmia on olemassa, mutta me yritämme todellakin keskittyä niihin, jotka todellakin apua kipeimmin kaipaavat. Kiitoksia sitten tuolta de Near pääosastolta. Carlos Cano, I'm come from Digini. Kiitoksia, olen NEA-pääosastosta Carlos Canano ja vastaan parlamenttiyhteyksestä pääosastossamme valitettavasti ähm, ei päässyt paikalle. Hänellä on valtavasti tragisten ähm, ankaran tapausten jälkeen äh, kokouksia, kuten ymmärrätte, ja luonnollisesti olemme valmiita ulkosuhdehallinnon kollegoiden kanssa vierailemaan valiokunnassa ja selittämään työtämme aivan koska toivotte. Mutta tänään valitettavasti tämä ei onnistunut, kuten tarkoitettua. Olemme kuitenkin myöhemmin käyttävässä. Niin kiitoksia. Kiitoksia. En tiennyt, että te olette mukana tässä. Saimme vaikutelman siitä, miten asiat hoituvat rahastojen osalta, joten on tärkeää, että saamme tietoa myöskin siitä, miten te teette varsinkin tuolla lähimaastossa. Kiitoksia. Varmasti tulemme jatkamaan keskusteluja pakolaiskriisistä ja Turkin tilanteesta seuraavien viikkojen aikana. Ja nyt sitten tässä on sitten taas linkki tuohon kahdeksikkoon. on kohta kahdeksan välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle, ja tätähän tuolla Turkissa ei nyt sitten ollut. Meillä on lausunto, jonka valmistelija on Beatrice Becerra Basterchea, ja tämä on Libe-valiokunnalle tämä lausunto, joka tekee mietintöä aiheesta, eli tilanteesta Välimeren alueella ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle. Nyt tässä siellä Libessä äänestetään vasta joulukuussa, deadline on hiukan muutettu, joten meilläkin on hiukan enemmän aikaa työstää tarkistuksia ja saada niistä toivottavasti kompromisseja aikaiseksi niin, että saamme selkeän kannan aikaiseksi live-valiokunnalle. Edustaja Besterreha. Muchas gracias, presidenta. Eh, quiero en primer lugar dar las gracias. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja kaikista poliittisista ryhmistä, sillä he ovat onnistuneet noin sata tarkistusta saattamaan yhteen. Tämä on erittäin tarpeen ja oikea-aikaista. Meillä on nyt enemmän liikkumavaraa ja tämä tulee olemaan hyvin positiivinen asia. Näiden tarkistusten sisältö ja sävy ovat sellaisia, että me pääsemme laatimaan monia kompromissitarkistuksia niiden pohjalta. tämä tarkoittaa myöskin sitä, että valiokunnilla tulee olemaan Liben mietintöön hyvin paljon lisättävää. Sen lisäksi, mitä vali- puheenjohtaja sanoi, marraskuun seitsemäs päivä äänestämme, joten noin lokakuun 20. päivä voimme neuvotella näistä tarkistuksista. Meillä tulee olemaan varjoistelijoiden kokous ja me voimme siellä neuvotella Uskon, että äh, tässä yhteistyö toimielinen välillä tulee olemaan hyvä esimerkki. Joka tapauksessa olen valmis tekemään yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa aikataulujen puitteissa tämän tekstin parissa, jotta voimme varmistaa sen, että marraskuuhun mennessä meillä on asiakirja, joka ei ole vain vahva asiakirja, mutta myöskin mielenkiintoinen ja sellainen, joka puuttuu juuri nimenomaan niihin asioihin, joissa meidän pitäisi toimia. Kiitoksia. For the EPP group. Kiitoksia sitten Diaste Meera EPPn puolesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa Beseraa hänen tekemästään erinomaista työstä ja myöskin kaikkia muita kollegoja, jotka ovat vaikuttaneet tähän. Ja tarkistuksia oli noin sata kunta, niin kuin tässä jo kerrottiin. Ja mielelläni jatkan työtä valmistelijan kanssa ja pyrimme tietysti saamaan aikaiseksi mahdollisimman paljon kompromissitarkistuksia. Minäkin olen joitakin tarkistuksia esittänyt ja ne liittyvät seuraaviin asioihin. Ensinnäkin ihmiset, jotka tarvitsevat erityistä suojelua. Tässä ei kyse ole ainoastaan naisista ja lapsista, vaan myös iäkkäämmistä ihmisistä ja ihmisistä, joilla on erityistarpeita tai jotka tarvitsevat erityistä apua. Ja sitten ehkä vielä toinen asia. On tärkeää tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, tulo- ja myöskin transitmaiden kanssa. Minä puollan komission ehdottamaa lainsäädäntöpakettia jonka tarkoituksena on saada aikaiseksi eurooppalainen muuttoliikeagenda. Ja totta kai tässä myöskin on kyseessä Dublinin asetuksen muuttaminen. Me tarvitsemme hyviä jakomekanismeja maahanmuuttajille. Niiden täytyy olla velvoittavia ja vakaita. Ja toistan vielä, että niiden täytyy olla vakaita ja velvoittavia. Me tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Tämä on asia, jota käsittelemme jo useiden vuosien ajan, eikä tässä kuitenkaan mitään menestystä, vielä ole asiassa suuremmin saavutettu. Jos niin, puollan sitä, että jos me puhumme ihmisen palauttamisesta, niin tässä näiden ihmisten oikeuksiin ei saa puuttua. Ja totta kai meidän täytyy vielä myöskin puhua kehitysyhteistyöstä. Paljon kiitoksia. Sí, gracias. Seuraavaksi edustaja Guerrero. Eh, intervengo. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä olen täällä kollega Slainin puolesta puhumassa, hän on varjoesittelijä. kollegani on Roomassa italialaisten kollegoiden kanssa. Siellä hän tapaa valtion presidentin. Jos hän olisi paikalla, niin hän olisi oikeastaan sanonut sen, mitä minäkin. Ensinnäkin kiitos kuuluu Beatrixille siitä, että hän on tämän lausunnon laatinut. Keskustelut aiemmassa vaiheessa olivat hyvät. Me keskustelimme muun muassa siitä, että tärkeää on Välimeren alueella tarkastella laajemmin, ei ainoastaan juridisesti, niin kuin ehkä live-valiokunnassa voitaisiin tehdä, mutta meidän täytyy katsoa asiaa myöskin kehitysyhteistyöpolitiikan näkökulmasta, katsoa, minkälaista suojelua ihmiset kaipaavat. Tilannehan on tietenkin sellainen, ja tämän lausun nyt kollegani nimissä, me olemme Beatrixin kanssa samaa mieltä siitä, että kehitysyhteistyöllä pitäisi olla keskeinen rooli silloin, kun taistellaan niitä ongelmia vastaan, jotka johtavat loppujen lopuksi muuttovirtoihin. Meidän täytyy katsoa näitä linkkejä, jotka löytyvät kehitysyhteistyöpolitiikan ja muiden politiikkojen välille, jotka ovat linkittyneenä maahanmuuttoon. Me olemme toki tietoisia siitä, että maahanmuuton liittyvät syyt on otettava myöskin kehitysyhteistyöpolitiikassa tarkastelun kohteeksi, mutta yhtä lailla tiedämme sen, että kehitysyhteistyö ei voi olla esteenä sille, että ihmiset voivat vapaasti liikkua. Joskus vain on niin, että ihmiset haluavat lähteä hakemaan parempaa elämää muualta. Eli kehitysyhteistyöpolitiikkaa ei saa käyttää siihen, että muuttovirrat tyrehtyvät tai että ihmiset eivät voisi hakea enää turvapaikkaa. Kehitysyhteistyö ei saa olla tekosyy rajojen sulkemiselle. Olemme panneet merkille, että on olemassa Afrikka-erityisrahasto, vakavia tapauksia varten. Ja tässä yhteydessä kyse on siitä, että yritetään vakauttaa alu, ala, aluetta Afrikassa. Me tarvitsemme selkeän erityisrahaston ja siksi me tarvitsemme hankkeiden analysointiin ja valvontaan toimivat mekanismit ja näin varmistetaan, että rahasto toimii toivotulla tavalla. nämä ihmiset, jotka kaipaavat suojelua, niin ovat joutuneet usein omien maiden hallitusten virheiden uhreiksi. Heitä on autettava. Ja mitä tulee sitten itse tarkistuksiin, ryhmäni esittelijä Enrique Guerrero, eli minä myöskin allekirjoitamme ne Täällä puhutaan palautuksesta ja miten näin voidaan vaikuttaa positiivisesti kehitysyhteistyöhön. Nyt täytyy pohtia sitä, että miten voidaan vähentää niitä kustannuksia, joita syntyy, kun tänne saapuneet ihmiset yrittävät lähettää rahaa takaisin kotimaahan jääneille sukulaisilleen. Toivottavasti Beatri suhtautuu myötämielisesti ehdotuksiimme ja toivottavasti loppuäänestyksessä meillä ei ole pöydällä enää sataa tarkistusta. Mehän haluamme, että äänestys sujuu hyvin Eli toivottavasti kohta kohdalta äänestyksiä ja erillisäänestyksiä on vähän. Eli vielä kerran toteaisin, että tämä on tärkeä lausunto. Sen avulla täydennetään Liben mietintöä. On todettu, että pakolaiskriisiä on käsiteltävä universaalisti, ei ainoastaan juridiselta kantilta tarkastellen tai kehitysyhteistyöpolitiikan näkökulmasta katsellen, vaan katsoa myöskin niitä syitä, miksi pakolaisvirtoja syntyy. Ja me tiedämme, että tässä on olemassa selkeä yhteys pakolais kysymykseen ja kehitysyhteistyöhön. Tämä linkitys täytyy nähdä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Judith Sargentini. So, thank you for your Kiitoksia puheenjohtaja myös. Kiitoksia tästä ähm, kertomuksestanne koskien pakolaisleiriä. Tämä tuo erittäin hyvin tilanteen esiin. Kiitokset esittäjä Serralle. En tiedä, oletteko törmänneet tähän asiaan, mutta me olemme pitkän aikaan kehitysasian äh, valiokunnassa väitelleet sitä, onko kehitysapu hyödyllistä vai rahan haaskausta. Ja erityisesti ne, jotka sanovat, että kyseessä on rahan haaskaus ja että meidän pitäisi ajatella vain kauppaa, sillä kehitysapuun on sitä, että heitämme rahaa. No, en nyt löydä tässä oikeaa sanaa, mutta käytämme rahaa hyödyttömällä tavalla. Nämä ihmiset sanovat, että meidän pitäisi kasvattaa kehitysapua, sillä se lopettaisi tämän pakolaisvirran. Tämä on myytti. Joka kerta kun talous paranee jollakin alueella. Tämä johtaa siihen, että yhä useammat ihmiset pystyvät lähtemään maahan muuttajiksi. Tämä ei sinänsä ole ongelma, mutta tämä osoittaa sen, että hyvinvointi ei itse asiassa jarruta ihmisiä, vaan tekee heille mahdolliseksi äh, lähteä liikkeelle, kun se ei ennen aikaisemmin ollut mahdollista. Myöskin olemme huomanneet, että on sääntöjä siitä, kuinka viranlista ähm, kehitysapua OECDn tai DACin äh, sääntöjen mukaisesti pitäisi käyttää ja se, että tuettaisiin pakolaisia virallisesta kehitysapuosuudesta omassa maassa, kun he saapuvat maihimme. Tätä minä näen. Esimerkiksi omassakin maassamme ylpeästi olemme 0,7 prosentin tason saavuttamassa. Nyt se on taas laskenut, mutta hallitus sanoi, että me olemme jälleen kerran 0,7 prosentin tasolla, mutta tämä johtuu vain siitä, että me käytämme yhä enemmän rahaa Alankomaissa pakolaisten majoittamiseen. Ja tämä raha menee suoraan pois siitä kehitysavusta, jota voitaisiin käyttää kehittyvissä maissa. Kehitysasian valiokunnalle siis äh, tähän Liben oma-aloite mietintöön annettava lausunto on äärimmäisen tärkeä. Ei vain siksi, että voimme korostaa asiaa, että on pakolaisia, jotka ovat haavoittuvampia kuin jotkut muut, vaan nimenomaisesti siksi, että nämä suuret makrotaloudelliset kysymykset ovat kyseessä kuinka me rahoitamme kehitysavun, kuinka me käytämme kehitysapuamme ja käytetäänkö kehitysapua väärin tässä keskustelussa, kun puhumme siitä, kuinka voisimme lopettaa maahanmuuttovirrat. Ja tämä lähestymistapa on se, jonka kautta minä tarkastelen tätä lausuntoa. Me näemme, että muutaman Viikon päästä on tulossa huippukokous, jossa Euroopan unioni neuvottelee Afrikan maiden kanssa ja jälleen kerran me näemme, kuinka paljon kehitysampua voitaisiin suunnata tämän maahan muunnon jarruttamiseksi, mutta tämä ei ole kovinkaan rakentava lähestymistapa. Sitten se, että me jotenkin erilaisia päästö kauppakysymyksiä yrittäisi yrittäisimme, kehitysapu on hyvin vaarallinen. Se, että annamme enemmän enemmästä on lähestymistapa, josta me kaikki pidämme, mutta tämän viikon alussa tai viime viikon lopulla neuvoston tulkinta siitä, että ähm, enemmän enemmästä voisi myöskin olla vähemmän vähemmästä, ei ole kovinkaan rakentava lähestymistapa. Eli jotta me kehitysasian valiokunnassa voisimme luoda lausunnon, jolla on vaikutusta, meidän täytyy olla hyvin selväsanaisia siitä, kuinka virallista kehitysapua käytetään ja purkaa tiettyjä myyttejä siitä, että voisimme kehitysapua kasvattamalla päättää maahanmuuton. Jos me käytämme kehitysapua tällä tavoin, se ei ole kestävää käyttöä. Kiitos. Thank you, Madam Chair. Very... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää Beatricea myöskin omalta osaltani. Tässä nyt jo kerrottiin EPPn kanta. Haluaisin vain lisätä nopeasti että tämä tarkistusten jättämisen määräajan väli tähän päivään ja äänestykseen, niin tässähän tarvitaan hiukan updateausta varjoesittelyn välillä. Esimerkiksi tässä tekstissä puhutaan tuosta 2015 jälkeistä agendesta, ja sehän on nyt jo muutettu 2030 agendaan. No, tämä on tekninen muutos, mutta siellä on tärkeitäkin asioita. Enrique puhui tuosta Afrikan rahastoista. Totta kai meillä on myöskin tämä komission ilmoitus kehityksestä ja uudesta konsensuksesta siihen liittyen, niin halusin ottaa nämä, nämä asiat esille, mutta ne voidaan varmasti käsitellä myöskin varjojen kokouksessa. Niin, jos me nyt löydämme mekanismin, jossa uusia asioita tapahtuu, niin voimme löytää jonkun mekanismin, joista ryhmät voivat päästä yhteisymmärrykseen. Voimme löytää jonkin tavan, voimme olla luovia. Eli varmasti voimme tämän ongelman jotenkin ratkaista. Beatrice, sinulle seuraavaksi. Ai, anteeksi, unohdin komission. Komissio on tärkeä kyllä tässä keskustelussa. Minulla on täällä Suores Fronte Defkosta ja Giancamo Defkosta myöskin. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ehkäpä tuo Home-pääosasto ensin. Rouva Suores, niin olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti toteaisin sen verran, että suurella mielenkiinnolla seuraamme live-valiokunnan työskentelyä ja sitä, mitä muut valiokunnat lausuvat asiasta myöskin teidän valiokuntanne tästä Välimeren tilanteesta. Olemme sitä mieltä, että holistinen lähestymistapa on se oikea. Tämä löytyy jo toukokuussa hyväksytyssä maahanmuutto-ohjelmassa ja tehän tiedätte, että maahanmuuttoagenda lähestyy asiaa siten, että ihmisiä tuetaan silloin, kun he tarvitsevat apua ja tuetaan hankalassa asemassa olevia jäsenvaltioita, eli huomioida sekä sisäinen että ulkoinen ulottuvuus tämän asian tiimoilta. Me olemme kuunnelleet ja katsoneet, mitä lausunnossa olette lausuneet, nämä kriittiset sanat. Jotkut näistä kommenteista on jo huomioitu komission puolella, mutta ehkäpä ihan lyhyesti vielä niihin liittyen muutama sano, sananen. Perusoikeutena on myöskin tämä oikeus pakolaistatuukseen. Nämä ensimmäiset pikavastaanottopisteet on perustettu, näin paineet pienenevät rajalla ja todellakin äkkiä voidaan katsoa, ketkä kaipaavat kansainvälistä suojelua ja myöskin sisäisen siirtymisen tarpeessa olevia ja katsoa, ketkä eivät ole oikeutettuja oleskelemaan Euroopassa ensimmäiset uudelleen sijoittelut on toteutettu neuvoston päätösten mukaisesti ja nyt priorisoidaan niitä, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Ja mitä tulee sitten maahanmuuttovirtojen perimmäisen syyhyn, niin kuin, lausun, niin kuin maahanmuuttoagendassakin sanotaan, niin laillisten väylien käyttö, se pitäisi liittyä myöskin alkuperämaiden ongelmien ratkaisuun, jotta jotta tämänhetkisestä ongelmasta selviydytään, niin me tarjoamme tukea syyrialaisille Syyriassa ja näin tuetaan myöskin Turkia, Lebanonia ja Jordania silloin, kun he joutuvat selviytymään pakolaisvirtojen alla. Mitä tulevaisuuteen tulee, me yritämme kehittää uutta laillista maahanmuuttoa koskevaa politiikkaa. Me tulemme ensi vuoden maaliskuun mennessä esittämään laillisen maahanmuuton paketin, jos jaksossa puututaan sinisen kortin direktiiviin. Lisäksi myöskin tutkijoiden ja opiskelijoiden direktiiviä, jota käsitellään paraikaa kolmikantaneuvotteluissa. Näin Euroopan unioni voi huomioida näiden tärkeiden henkilöryhmien tarpeet. Oikein paljon kiitoksia ja me tietenkin mielenkiinnolla jäämme odottamaan lopullista lausuntoa. Kiitoksia. No en tiedä, kuka nyt haluaa defko pääosastolta käyttää puheenvuoron. Jaha, ei mitään lisättävää. Selvä, paljon kiitoksia. Seuraavaksi sitten edustaja Becerra. Bueno, pues solo me queda agradecer la colaboración de... Paljon kiitoksia. Niin haluaisin vielä kiittää kaikkia erinomaisesta yhteistyöstä ja myöskin suuresta kiinnostuksesta tähän aiheeseen. Ja uskon, että me todella voimme saada aikaiseksi hienon lausunnos, joka myöskin toimii lisäarvona Liben mietintöön. Totta kai yritämme aina pysyä kärryillä tässä ja tulen tekemään mm, hyvää yhteistyötä myöskin sihteeristön kanssa ja tehdä tästä mahdollisimman päivän polttavan. Ja haluan vielä todeta, miten tärkeää, ainakin näin minä toivon, on se, että me saamme aikaiseksi hyvän konsensukseen pohjautuvan tekstin. Toivoisin, että hyvä yhteistyö, joka on ollut vallalla alusta lähtien, tulee olemaan valla myöskin jatkossa seuraavissa tapaamisissa. Saamme hyviä kompromissitarkistuksia aikaiseksi ja liian moni tarkistus ei hankaloita ainoastaan äänestystä, vaan on myöskin hyvä, jos meillä on kompromissitarkistuksia, joihin useimmat ovat tyytyväisiä. Niin. No, tässähän nyt saadaan aikaiseksi myöskin vahvempi viesti. Me emme tarvitse johdantason kappaleita ja muuta viestin välittämiseen, koska sitten viesti katoaa. Havaitsemme tämän täysistunnossa viimeksi, no tämä on ollut meidän, meidän kohdallamme niin, tuli muissa valiokunnissa, joten on, sel- on tärkeää, että me, meillä on selkeä viesti, jos on jäseniä, jotka eivät ole niin keskittyneitä, niin ihmiset voivat ehkä tässä keskittyä enemmän näihin tarkistuksiin, jotta saadaan selkeä viesti eteenpäin ja auttaa myöskin esittelijänä. Hänellä tämä on hyvin selkeä, joten ei tässä nyt tarvitse tähän mietintöön lisätä kymmentä sivua. Äänestys toimitetaan marraskuun 10. päivä. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten siirrymme viimeiseen kohtaan, josta ilmoitimme alussa, että se lisättäisiin esityslistalle. Tämä liittyy tuohon YK huippukokoukseen – Siis meillä on myöskin kansallisten parlamenttien kanssa kokous huomenna kello 9.30, eli keskustelemme ODDn täytäntöön panosta. Ja toivottavasti mm, kollegat ovat myöskin paikalla huomenna sitten, kun kansallisen parlamenttien jäsenet ovat täällä. Keskitymme siinä siihen. Mutta anna nyt tässä ensin esittelijälle puheenvuoron herra Stier, joka kertoo tuosta vierailusta. Uh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, tämä New Yorkin huippukokous, se oli jo menestys ennen kuin pääsimme paikalle, sillä asiakirjasta oli jo sovittu. Eli siinä mielessä meillä ei ollut ongelmia sen suhteen, että meidän olisi pitänyt jat- odottaa näitä pitkiä keskustelua, vaan me tiesimme, että meillä on 17 STGtä pöydällä ja 169 tavoitetta. Mitä tulee sitten kokouksen työskentelytapaan, hallitusten valtioiden johtajat esittivät omat lausumansa ja sitten järjestettiin nämä interaktiiviset vuoropuhelut, jotka eivät ole interaktiivisia, mutta kuitenkin silloin parlamentillakin oli mahdollisuus lausua näkemyksensä. Puheenjohtaja osallistui yhteen tällaiseen vuoropuheluun, joten siinä mielessä parlamentinkin kanta tuli New Yorkissa kuulluksi. Mitä tulee 2030 agendaan, niin ehkäpä tärkeimpänä asiana oli tämä täytäntöönpano ja valvonta, eli täytäntöönpanon valvonta, kun puhutaan 17 tavoitteen täytäntöönpanosta. Ja koska kyse on universaalista ratkaisumallista, niin pohdittiin sitä, että minkälainen vaikutus sillä on unionille ja jäsenvaltioille – Ja mielestäni kokousten aikana meille vakuuteltiin, että nyt ollaan todellakin sitoutuneita ylimmällä tasolla hankkeen täytäntöön panemiseksi. Me kokoustimme muun muassa alivaltiosihteerin kanssa ja hän kertoi meille, että ensi vuoden puolella tämä suunnitelma pannaan täytäntöön ja että kansallisella tasolla työt ovat jo oikeastaan alkaneet, joten kyllä tässä oli hyödyllinen kokous takanamme ja sitten myöskin tilastokeskus YK puolelta kollega Polinger kertoi erinäisistä indikaattoreista – Hän kertoi, että on olemassa noin 300 indikaattoria, mutta sanoi, että kyllä tämä on vielä vaiheessa tämä hanke, mutta ensi vuoden puolella meillä varmaankin on sitten indikaattorit käytettävissämme näiden 169 tavoitteen arvioimiseksi, mutta nämä täytyy tietenkin ekosokissa vielä hyväksyä. Mitä tulee maahanmuuton ja pakolaiskriisiin, niin tätäkin asiaa aika laajalti käsiteltiin kahdenkeskisissä kes- kokouksissa. Niitä käytiin useiden henkilöiden kanssa, UNDPn Clarkin kanssa ja UN Women yksikön kanssa, Maailmanpankin edustajien kanssa ja muiden kanssa ja me saimme hyvin paljon tietoa sen suhteen, mitä, miten YK aikoo valvoja seurata tätä prosessia. tarkoituksena on sitten olla myöskin mukana pääsihteerille valmisteltavaa tekstiä työstettäessä. Me keskustelimme myöskin varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa sekä komissiojäsenten Mimitsan ja Mogherinin kanssa. Katsoimme tätä EUn panosta ja Timmermans totesi, että EU oli johtoasemassa 2030 agendan luomisessa – Se oli hänen keskeisin viestinsä ja hän korosti myöskin sitä, että politiikan pitää olla johdonmukaista ja hän henkilökohtaisestikin sitoutui siihen, että unionin sisäistä politiikkaa arvioidaan tämän uuden 2030-agendan valossa. Komission jäsen Mimitsa samaisessa kokouksessa viittasi julkisen kuulemistilaisuuden järjestämiseen – ja että saataisiin yhteinen hanke kehitysyhteistyön muotoilemiseksi. Näiden kokousten lisäksi keskustelimme myöskin Save the Children järjestön Jeffrey Sykesin kanssa. Beatrice jo viittasikin tähän. Ja myöskin maahanmuutto ja kehityksen YK on erityislähettilään kanssa – USAIDin edustajien kanssa myöskin keskusteltiin sekä Beyond 2015 kansalaisjärjestön kanssa ja myöskin koulutusalan ihmisten kanssa. Ja kuten sanottu, kaiken kaikkiaan halusimme tarkastella, miten kansainvälinen yhteisö valmistautuu tämän hyvinkin kunnianhimoisen ohjelman toteuttamiseen ja me palasimme New Yorkista eväinämme se, se tieto, että suur, melkoisia haasteita on, mutta kyllä tähän on sitouduttu ja tärkeää työtä on tehty jo erityisesti indikaattoreiden valmistelemiseksi, jotka on tarkoitus hyväksyä maaliskuussa. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. Komission jäsen Timmermans sanoi, että pyrkivät komissiossa hiukan laajentamaan, koska tämä on yleinen agenda, ja meidän täytyisi tehdä samalla tavoin puhua ympäristövaliokunnan ja myöskin muiden valiokuntien kanssa siitä, miten me voisimme edistää näitä tavoitteita. Meidän tulisi pohtia tästä parlamentissa. Tietysti kaikenlaisia vetomuksia on tehty muun muassa pääministereiden puolelta. Onko täällä jollakulla kysymyksiä tai kommentoitavaa? Davon suuntaan. Beatrice, onko jotakin lisättävää vielä? A mí me gustaría solamente señalar o incidir en... Minä haluaisin vain viitata siihen, mitä Linda sanoi yhteenvedon lisäksi. Työ on ollut erittäin hyvää kokousten määrä myös ja mahdollisuudet käsitellä eri aiheita. Uskon, että tärkeimmät johtopäätökset, jotka voimme vetää meidän kannaltamme tästä huippukokouksesta on se, että on äärimmäisen tärkeää muuttaa ihmisten ja erityisesti hallitusten ajattelutapaa ja toimintatapaa. Me Euroopan unionin toimielimissä käsitämme, että meillä on vähemmän vaikutusvaltaa kuin toivoisimme. Me olemme olleet yhteyksissä luonnollisesti komission jäseneen seurannan tiimoilta, mutta kun tarkastelemme näitä eri kokouksia, lukuun ottamatta niitä, jotka inspiroivat meitä aluksi, olemme saaneet inspiraatiota myöskin kokouksista nuorten ihmisten kanssa ja myöskin viittauksista siihen, että heidät ja lapset pitäisi pelastaa. Tämä oli mielestäni tärkeää ja oli hienoa kuulla puheenvuoroja ihmisiltä, jotka ovat toimimassa, jotka tulevat kehitystä toteuttamaan tällä alalla. Mutta uskon, että myöskin olisi tärkeää saada indikaattoreita niiltä, jotka seuraavat tätä prosessia. Tässä meidän sihteeristömmehän on mukana kaikki jäsenmaat YKssa ovat kompromissin allekirjoittaneet ja äm, tämä on täten globaali sitoumus, mutta meillä ei ole mitään indikaattoreita ja hallitusten pitää tietenkin pohtia asiaa. Tämä vaatii nyt mietintämyssyä. Kyseessä ei ole se, että kehitysyhteistyöministerit eh, vain toimivat. Nämä kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu agendaan mukaan ja ne pitäisi integroida myöskin hallitusten toimintaan mukaan. Euroopan parlamentti ei saisi vain olla käynnistämässä toimia, vaan tukea tätä toimintaa ja varmistaa se, että hallitukset inspiroituvat meistä ja muutkin. Silva Pereira haluaa vielä käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Niin, on tietysti äärimmäisen tärkeää, että asetamme selkeät tavoitteet kestävälle kehitykselle ja että sitten myöskin valvomme täytäntöönpanoa. Me olemme päässeet jo sopuun kehitysavun rahoituksesta Addis Abebassa. Tämä on ollut vielä hiukan sekalaista. Emme vielä tässä voi mitenkään levätä laakereillamme, mitä tulee näiden hankkeiden tulevaan rahoitukseen. Tämä on yksi asia, mutta sitten vielä toinen, josta täällä on myöskin puhuttu, eli valvonta, tavoitteiden valvonta ja tähän tarvitsemme tietysti myöskin koko joukon indikaattoreita. Ja olisikin hyvä, jos Euroopan komissio tässä ryhtyisi toimenpiteisiin, sillä komissiolla on hyvin paljon kokemusta indikaattoreiden asettamisesta kehitykselle, kun kyse on siitä, että pyritään toimeenpanemaan kestävän kehityksen tavoitteen. Ja näitä indikaattoreita täytyy saada aikaiseksi. Komission täytyy toimia aktiivisesti tämän asian puolesta. Puheenjohtaja, haluaisin käyttää tämän hetken siihen, että tekisin komissiolle ehdotuksen. Voisiko komissio informoida meitä siitä, miten se aikoo toimia tässä tärkeässä työssä, eli indikaattoreiden äh, esittämisessä. Kiitos. Kiitoksia. Niin odotin, että tulkkaus päättyy. Herra Fontini komissiosta, haluatteko lisätä jotain? Mikrofoni. Okay, uh, should be okay now. So thank you very much. Uh, good. No niin, oikein paljon kiitoksia, hyvää iltapäivää. Mitä tulee itse huippukokoukseen. Eipä siinä ole lisättävää, mitä jo aiheesta kuulimme. Tämä oli kattava selonteko. Tämä oli erittäin tärkeä ja menestyksekäs huippukokous. Minulle kerrettiin, että koskaan aikaisemmin New Yorkissa ei näin paljon valtion ja hallitusten päämiehen nähty. Yleisesti ilmapiiri oli hyvä, teksti hyväksyttiin jo elokuun alussa, mutta huippukokous oli tärkeä poliittisesti ja että korostettiin täytäntöönpanopuolta erityisesti, että EU oli vahvana mukana tässä, eli varapuheenjohtaja Timmermansin läsnäolo oli tärkeä yhtä lailla kuin korkea, edus, korkea edustaja Mogherini sekä komission jäsen Mimitsa ja myöskin te, arvoisa rouva puheenjohtaja, olitte paikalla ja sillä oli keskeinen merkitys. Mitä tulee esitettyyn kysymykseen? Sanottakoon alkuun, että agendan täytäntöönpano on tärkeää ja se edellyttää, että meillä on nämä indikaattorit käytettävissämme. Kun New Yorkissa agendasta neuvoteltiin, niin tavoitteet olivat selkeät, mutta mitä tulee indikaattoreihin, niin me päätimme, että hallitusten välisesti näistä indikaattoreista neuvotellaan ja johdossa on sitten YK tilastokeskus ja mukana on myöskin kansainvälinen tilastoasiantuntijoiden ryhmä. New Yorkissa todettiin, ettei olisi järkevää käydä kovin suurta indikaattori ryhmää läpi nyt olla vaan että asia hoidettaisiin toisin, eli käytettäisiin teknisempää prosessia, eli kansainvälisiä tilastotieteilijöitä hyödyntäen. Ja asia palautetaan YK käsittelyyn maaliskuussa ja ekosokissa ja yleiskokouksessa sitten nämä indikaattorit hyväksytään. Eli näin tämä prosessi vielä tästä jatkuu. Me osallistumme tähän prosessiin Eurostatin kautta ja eri jäsenvaltioiden tilastokeskusten kautta. Viidestä kuudesta jäsenvaltiosta löytyy tilastokeskuksia, jotka ovat tämän kansainvälisen ryhmän jäseninä mukana. Tämä tekninen työ vaikuttaa myöskin politiikkaan, sillä meidän täytyy varmistaa, että nämä indikaattorit ovat tasapainoisesti suhteessa tähän agendaan. Ja jotta meillä on johdonmukainen kanta aiheeseen liittyen, niin viime viikolla järjestimme Brysselissä teknisen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kokouksen – Eli sekä tilastokeskusten että poliittisen puolen ja Eurostatin edustaja oli paikalla. Eli Eurostat kuulee näin poliittisen kentän ja tilastotieteellisen puolen näkemykset. Tämä on siis käynnissä oleva prosessi. Lisäksi sanottakoon, että kun puhumme itse prosessista, niin kyse on kansainvälisesti hyväksytyistä indikaattoreista, mutta sitten on olemassa vielä alueellisia, alueellisella tasolla päätettävistä indikaattoreista. Jäsenvaltiot päättävät itse omista kansallisista indikaattoreista. Eli on olemassa kolme tällaista kenttää, kansainväliset indikaattorit, alueelliset ja vieläpä kolmantena kansalliset indikaattorit. Kiitoksia. Kiitoksia. että Tämä indikaattoreita koskeva tapaaminen oli erittäin hyvä ja on myöskin kehitetty erittäin mielenkiintoisia indikaattoreita, joilla esimerkiksi mitataan demokraattista vastuuta hallituksissa. Ja ehkä joskus voimme jakaa tai tuon komitean, voimme siirtää sen takaisin Brysselin, koska se on Lontoossa tällä hetkellä, mutta annan nyt puheenvuoron takaisin herra Stierille, mutta haluaisin kiittää New Yorkin valtuuskuntaan. Hän teki erittäin hyvää työtä siellä. Myöskin sihteeristö teki erittäin hyvää työtä ja järjesti hienon ohjelman siellä. Nyt tavoin, että takaisin sinun puoleesi. Voisin minäkin tämän sana asian todeta. Paljon kiitoksia ähm, sihteeristöllemme ja komissiolle. Indikaattoreihin liittyen voisin vielä lisätä, että tilastokomission puheenjohtaja epävirallisesti myöskin ilmaisi jotakin, mihin Gaspar äsken viittasi. Tämä on luonnollisesti tekninen kysymys. Sanoisinpa jopa, että siihen liittyy kuitenkin poliittinenkin ulottuvuus. Tästä me olemme keskustelleet epävirallisesti. ehkä tässä ekosokikotapauksessa olisi äm, kylliksi. Tämä on kuitenkin jotakin, mitä meidän pitää vielä seurata. Toinen asia, jonka halusin lisätä, ja tämä todennäköisesti ei äm, ole nyt oikea asia aika keskustella asiasta, mutta koordinaattoreihin kokoukseen liittyen luonnollisesti Euroopan parlamentin rooli tämän prosessin valvonnassa on mielenkiintoinen. Meidän täytyy, ja Lindan kanssa keskustelimme siitä, että me emme saa ajatella äm, siiloittain. Meidän pitää uudelleen järjestellä parlamentöitä ja kun saamme aloitteen, meidän täytyy pohtia sitä, mikä Euroopan parlamentin rooli tulee olemaan tämän toimeenpanon valvonnassa näiden kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen. Kiitos. Kiitoksia kaikille, jotka saapuivat paikalle ja nyt tarkoituksena on valvoa tätä, jotta tämä todellakin tapahtuu. Tämä on suuri tehtävä. Minulla on vielä tärkeä asia ilmoitettavana liittyen huomisaamuun. Ryhmiä on konsultoitu, eli äänestys huomisaamuna. kymmenen suositusten täytäntöönpanosta on lykätty joten me emme äänestä huomenna kello yhdeksän, vaan aloitamme kokouksen kello 9.30 kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä liittyy toteutumattomiin vuosituhannen kehitystavoitteisiin. Sähköpostia lähetetään, mutta kerkoa, kertokaa muille, että huomenna siis ei ole kello yhdeksän äänestystä. Tämä on erittäin tärkeää. Muutoin voimme päättää tämän päivän valiokuntakokouksen ja näemme huomenna sitten kello 9.30. Kiitoksia oikein paljon ja kiitokset myöskin tulkeille. Ja kerrankin me aloitamme tai lopetamme ajoissa. Kiitoksia oikein paljon.